Kolleg, let's start our meeting. Kollegat, aloitetaanpa kokouksemme. Ensinnä hyväksyn esityslistan. Hyväksytty. Eli seuraavaksi kohtaan kaksi. Julkinen kuulemistilaisuus EKPn valvontaelimen puheenjohtajan Daniel Nuin kanssa. Tervetuloa, rouva Daniel Nui onnittelut myös arvioinnin puolesta ja siitä, että nyt kannatte huolta pankkien valvonnasta. Kuulemistilaisuus on tietenkin sitä varten, että voimme tästä pankkien arvioinnista keskustella ja kuulla teiltäkin seuraavista vaiheista YVMn laatimisesta. Saimme myös neljännes neljännen vuosittaisen raportin asetuksesta ja sekin on toimitettu Ekonin jäsenille ja huomenna EKP ottaa harteilleen valvontatehtävät. Täysimittaisesti historiallinen päivä siis. Ja totta kai tärkeää myös valiokunnallemme. Valiokunta nimittäin on osallistunut aktiivisesti myös siihen, että saadaan ylipäätään pankkien yhteistä valvontaa aikaan. Eli Kuunnellaanpa ensin Daniel Nuita, sen jälkeen perinteinen kysymys- ja vastauskierroksemme viiden minuutin aikarajoin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Minulla on suuri ilo olla täällä teidän keskuudessani tasan päivää ennen kuin EKP ottaa harteilleen valvontaroolin. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökset vuosi sitten sitten johtivat siihen, että EKP vahvisti valmistelevaa työtään koskien yhtenäistä valvontamekanismia. Koko tämä työ kypsyy huomenna valmiiksi ja onkin erittäin hyvä, että kerron teitä Euroopan, kerron teille e, e, kansallisten edustajille edistyksestä, jota olemme tehneet, jotta olemme tähän pisteeseen päässeet. Viime vuosi oli varmasti EKPn historian kaikkein intensiivisin yksi syystä, joska me, minkä takia meille annettiin tämä tehtävä, johti siitä, että onnistuimme tässä taseen läpivalvausjärjestelmässä. Tästä on, on osoitettava kunnia tuhansille tarkastajille, jotka olivat harjoituksessa mukana. Tämä perusteellinen arkastus toi SSMlle paljon pientä tietoa jo, joka auttaa ensi vuoden työssä. Tämän lisäksi on saatu paljon tietoa, jota on annettu julkisuuteen. Avoimuus on hyvin tärkeä asia, jotta voidaan palauttaa luottamus Euroopan pankkisektoriin. Tällaisen perusteellisen valvonnan lisäksi olemme valmistelleet SSM-yhteistä valvontamekanismia. kertomuksia olemme lähettäneet teille viime marraskuusta alkaen. Neljäs kertomus toimitettiin teille tänään. Ja kaiken kaikkiaan neljän suosikertomukset osoittavat, että EKP on valmis valvontatehtäväänsä. Minä olen hyvin iloinen siitä, että voin vahvistaa teille eh, tänään, että olemme valmiita ottamaan vastaan euroalueen pankkien valvontatehtävän. Tästä te lainsäätäjänä ansaitsette kunniaa, olette olleet avainasemassa, kun on kehitetty kunnianhimoista pankkiunionia, jonka myötä pankkijärjestelmästä tulee turvallisempi. Pankkiunioni varmistaa sen, että pankkijärjestelmä voi taas tehokkaasti rahoittaa taloutta – ja näin ollen päästään kasvaan ja, ja, ja voidaan, kasvuun ja voidaan vähentää korkeita työllisyyslukuja. Nyt haluaisin mennä yksityiskohtiin tästä viime viikon arvioinnista ja tämän jälkeen haluaisin kertoa SSMn valmistelusta. Disclosure of the results of the comprehensive assessment on 26 October. 26. lokakuuta arviointi oli merkittävä virstanpylväs, kun perustetaan euroalueen uutta valvontajärjestelmää. Tässä on merkittäviä laitoksia, jotka ovat EKPn valvonnan al- al- alalla ja valvonta tulee olemaan riippumatonta, tiukkaa johdonmukaista niin, että varmistetaan korkeat valvonnan standardit yhteisen valvontamekanismin myötä. Olemme luoneet vahvan pohjan tulevaa yhteistyötä varten kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Tämä on avainasemassa, jotta voidaan SSM tehokkaasti toteuttaa työ. E-, e-, näemme EKPssä, kuinka tärkeää on laaja yhteistyö kaikkien yksikköjen välillä. Näin voidaan var- vahvistaa vahvaa tiimi henkeä. Nyt haluaisin kertoa tämän perusteellisen arvioinnin tuloksista, kattavan arvioinnin tuloksista. Savutimme tavoitteet, kun tunnustettiin epäoma puutteet, joihin oli puututtava. Tämä harjoituksen tarkoitus koski 130 pankkia 20 biljoonaa euroa ja 20 prosenttia pankkitoiminnasta koko euroalueella oli kyseessä 6000 kansa, 6000 asiantuntijaa oli mukana tässä arvioinnin tekemisessä eri tahoilta. Ja näin saatiin avoimuutta pankkien ammuisuuseriin. lain äh, yli 120 000 erilaista lainaa tutkittiin ja ähm, metodologia oli hyvin yksityiskohtainen, jossa oli harmonisointi, menettelemä järjestelmättömiä lainoja varten. Kyseessä oli myös 47,5 miljardia euroa viime vuoden pankkien lainoista. Particularly adjustment to specific provisions on non-retail exposures. Mukana olivat myös muut kuin vähittäislainat äh, lainat ja kun yhdennetään äh, tämä taseen läpivalaisu ja stressitestien haastavat olosuhteet, päästiin kolmen vuoden horisontilla tiettyihin tuloksiin ja tunnustettiin noin 25 miljardin pääoma puutteet. 12 pankkia ovat jo paikanneet nämä puutteet tämän vuoden aikana muiden pankkien osalta. Niiden on esitettävä uskottavat pääomasuunnitelmat 10. marraskuuta mennessä, eli kaksi viikkoa sen jälkeen, kun pääomapuutteet on tunnistettu. Kuusi kuukautta on aikaa toteuttaa tätä suunnitelmaa, mikäli äh, on mikäli taustana on normaalitilanne, yhdeksän kuukautta, mikäli stressitestitilanne on pohjana. Odotamme, että yksityisistä lähteistä paikataan nämä puutteet, paitsi mikäli tämä ei ole mahdollista, ainoastaan siinä tapauksessa voidaan ottaa julkinen varajärjestelmä käyttöön ja tuolloin sovelletaan valtion, valtion äh, tukisääntöjä koskien myös juniorilainanantajia. Olen kyllä luottavainen, että sisäisillä toimilla ja rahoitusmarkkinoiden kautta puutteet saadaan täytettyä kattava arvoitus on ollut uskottava ja on sellainen vaikutelma, että, että kaiken kaikkiaan tarpeet ovat suhteellisen pieniä. Pitäisi tietenkin ymmärtää, että tämä arviointi aiheutti sen, että pankkin on ennakoitava parannuksia pääoma-asemansa parantamiseksi. Etupainotus pääoman vahvennustoimissa toimissa on jo 200 miljardia euroa. Nyt haluaisin eh, käsitellä, muihin, käsitellä muita valmistelutoimia. Kattavan arvioinnin lisäksi EKP on saanut valmiiksi intensiivisen valmistelutyön koskien SSMn laillisia ja operatiivisia infrastruktuureja. Merkittävät lailliset asiakirjat eh, hyväksyttiin eh, viime kuukausien aikana. Esimerkiksi päätös, jonka mukaan erotetaan toisistaan EKPn rahapolitiikka ja valvontatoimi ja asetus, joka koskee valvontaa maksuja. Lisäksi vuonna 2015 alussa tulemme hyväksymään asetuksen, joka koskee valvontaa raportointia. Tätä varten olemme aloittaneet julkisen kuulemisen 23. lokakuuta. Syyskuussa julkaisimme oppaan pankkivalvonnasta, jotta voimme jakaa merkittävimmät elementit tästä valvontamallista valvottavien laitosten kanssa. Mm, suunnittelimme tämän mallin niin, että hyödynsimme jäsenien parhaita malleja ja pyrimme harmonisoimaan kansalaisia lähestymistapoja ja varmistamaan johdonmukaisuuden. Tällaista monikansallista ponnistusta heijastelee erittäin hyvin nämä yhteiset valvontaa tiimit, jossa on mukana EKPn e henkilökohta ja kansallisten viranomaisten, valvontaviranomaisten henkilökuntaa. Tämä leimaa SSMn henkeä. Kun ajatellaan laajaa valmistelutyötä ja instituutioisia tehtäviämme, olemme nyt jo ottaneet työhön 900 eh, työntekijää ja 90 henkilöä on jo rekrytoitu, mutta he eivät vielä ole EKPssä, vaan tulevat tulevina viikkoina. Rekrytoijamme ovat ottaneet vastaan noin 21 000 työhakemusta valvontatoimia varten ja 3 000 hakemusta tukitoimia varten. Jotkut tuo, hiljattain rekrytoinnista aloittavat työnsä vähän myöhemmin, 90 henkilöä aloittaa työnsä myöhemmin. Marraskuun loppuun mennessä tulemme päättämään rekrytointiprosessin. 2013 suunniteltiin, että tämä kattava arviointi, niin silloin suunniteltiin, että on kattava arviointi ja Samaan aikaan ryhdyttiin rakentamaan valvontarakennetta. No, Olen hyvin kiitollinen valvontaelimen puolestakin kaikille henkilökunnan jäsenille ja te, henkilöille, jotka ovat kuukausia tehneet väsymättömästi työtä sen puolesta, että SSM saadaan käyntiin aikataulun mukaisesti. Olemme vaike- valmiina ryhtymään tyh- tehtäviimme ja kuten meiltä odotetaankin aivan oikeutetusti, tulemme olemaan tiukkoja ja puuttumaan asioihin, mutta olemme myös tilitekovelvollisia ja riippumattomia. Tässä mielessä valvontamandaattiimme liittyy vahvaa tilintekovelvoitetta, niin kuin näissä SSM-asetuksessakin on heijasteltu sekä Euroopan parlamentin kanssa ja toimintatyvässä sopimuksessa ja yhteisymmärrysmuistiossa neuvoston kanssa tämä, pank- tämä järjestelmä on ehkä piti, pisimmälle menevä järjestelmä, joka on olemassa riippumatonta keskuspankkia varten, joka vastaa valvonnasta. Uskon, että olemme jo pitäneet tästä, näistä puitteista kiinni. Lopuksi kaksi viestiä. Edistys kohti pankkiunionia on ollut hyvin nopeaa. Noin kaksi vuotta sitten sen jälkeen, kun neuvosto päätti tästä pankkiunionista, olemme jo saaneet valmiiksi kattavan arvioinnin harjoituksen EKP on täysin valmis ottamaan tehtäväkseen pankkivalvonnan ja valmistelevat työt koskien yhteistä kriisinratkaisun mekanismia ovat menneet eteenpäin nopeasti. Näin tarkoituksena on helpottaa Euroopan rahoitusmarkkinoiden integraatiota. Toinen viestini koskee sitä, että mitään myönnytyksiä ei voida tehdä. Meidän on saatava niiden pankkien pääomitus kuntoon, joilla puutteita on havaittu, ja toisekseen jäsenvaltioiden on sitouduttava äh, tämän rahaston osalta, ja kolmannekseen pankkiunioni on valmis vasta sitten, kun meillä on todella äh, samankaltaiset kilpailuolosuhteet. Tämä edellyttää harmonisoitua sääntelyä, jota täytäntöön pannaan johdonmukaisesti yhteisen sääntökirjan ansiosta Euroopan pankkiviranomaisen taholta. Me luotamme pankkiviranomaisen ja komission ja teihin lainsääntäjinä niin, että jatkatte tässä rakentavassa roolissanne, kun olemme luomassa Euroopan unionin yhtenäisiä rahoitusmarkkinoita. Kiitoksia mielenkiinnostanne ja nyt vastaan kysymyksiin. Thank you, Mrs. Nui. <clears throat> Kiitos, Daniel Nui. Ja nyt poliittiset ryhmät seuraavaksi. Ensimmäinen Pedro Salva Deinka kansanpuolueesta. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos parahin puheenjohtaja siitä, että olette täällä. Yksi kysymys, joka kaikkein eniten vaikuttavat kansalaisiin, on nimenomaan kuinka paljon on lainattavaa, ainakin Espanjassa se vaikuttaa, ja varsinkin pk-yrityksiin ja perheisiinkin. Te mainitsitte, että mitä te nyt aloitatte työnne huomenna, niin teille tulee harteille pankkien järjestelmällinen valvonta. Tarkoittaako, että nyt saadaan luottoa yrityksille, pk-yrityksille, varsinkin Espanjassa, jossa moni pankki on pärjännyt aika hyvin stressitestissä. Ja mitä tässä vielä tarvitaan lisää? Ja toinen kysymys, rouva puheenjohtaja, jos olisi otettu huomioon ne edellytykset, joita stressitestin täydellinen soveltaminen edellyttää, niin olisiko tässä tullut erilaisia tuloksia mahdollisesti teidän mielestänne? Kiitos. Thank you for your question. I, uh... Kiitos kysymyksestä. Uskon, että tämä Avoin ja kattava arviointi auttaa sijoittajia tarjoamaan rahoitusta, pääomaa, jota tietyt pankit tarvitsevat. Ja me tarjoamme sitten luottamusta, koska he tietävät oikein hyvin nyt, että mitä pankkien taseessa on. Että he pystyvät sitten tarjoamaan rahoitusta ja pääomaa pankeille ja pankkien voivat sitten tehdä työnsä, mikä on tietysti talouden rahoittaminen, erityisesti pk-yritykset, jotka pystyvät markkinoilta saamaan vähemmän kuin isot yhtiöt. Tämä oli ennakkoedellytys sille, että talouden rahoitus palautuu ja uskon, että valvojat ovat tässä mielessä tehneet tehtävänsä, mutta emme ole ainoita toimijoita talouden rahoittamisessa. Yleistä taloudellista tilannetta täytyy mahdollisimman paljon parantaa, jotta voidaan varmistaa että näin todellakin tapahtuu. Toisten toimijoiden täytyy myöskin tehdä osansa tässä. Sitten eh, erot tuloksissa kattavassa arvioinnissa eri maille. Tässä ei ole kyse maista mielestäni, niin kyse on pankeista. Meillä on pankkeja, joiden täytyy vajeita kattaa, on tietty korrelaatio tietysti taloudelliseen tilanteen välillä maassa. Jos taloudellinen tilanne on ollut herkempi, niin pankkien tilanne on monimutkaisempi tietystikin. Eli korrelaatio tietysti on näiden kahden osatekijän välillä. Mutta ennen kaikkea Tämä koski pankkeja ja stressitestillä varmistetaan, että pankeilla on varoja sitä varten, jos taloudellinen tilanne mahdollisesti heikkenee. Kiitos Renato Soru SD-ryhmästä. grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. L'Italia tra i paesi Kiitos. Italia on ollut paljon mukana stressitestissä. Siellä on tärkeitä luottolaitoksia olemassa. paski Siena, joka oli merkittävä pääomalta ja kuitenkin menetti lähes 40 prosenttia pääomastaan. Ja italaiset kansalaiset tarvitsevat jotain materiaalia, vaikka ymmärtää, mikä stressitesti on. Ja minä uskon, että jotta kun on kyse tehosta ja puolettomuudesta ja kyvystä antaa selvää osviittaa myös pankkijärjestelmälle ja yksittäisille pankeille. Jotkut taloustieteilijät ainakin miettivät, ainakin olisi kiva saada vastaus. Miten on niin, että tällaiset stressitestit, jos ei ole riittävästi huomioitu muita riskitekijöitä, että kuinka paljon annetaan reaalitaloudelle, yrityksille rahaa, niin miksei myös niiden salkkuja ole arvioitu ja maturiteettimatsausta. Ja mikä on korkoriski puolestaan, kun ajatellaan, että on pitkiä velkakirjoja salkussa. Tai sitten johdannaiset, varsinkin jos ajatellaan volyymiä monissa paikassa. Paskipankki meni kriisin ei siitä, että se antoi rahaa yrityksen toiminnalle, ikään kuin se olisi vaarallista ollut. Toinen kysymys jota yleisö Italiassa haluaisi ymmärtää ja olisi myös auttaa sitten, on seuraava. Jos ajatellaan tilannetta näissä pankkeissa, niin miten on, että Italian pankkijärjestelmä 2013 asti oli kuitenkin antanut 50 miljardia pankeille ja 240 miljardia vuodesta Saksassa valtion apuina, eli 40 kertaa melkein enemmän – ja, ja ensinnäkin voidaan ottaa nämä valtion tuetkin huomioon. Va- vaikuttaa sekin pankkijärjestelmän vakauteen asianomaisten pankkien osalta. Thank you. Uh... Kiitoksia. Uskon, että tässä on todella enemmän kysymys pankeista kuin maista, mutta yritän nyt vastata tähän kysymykseenne. Mainitsitte Paskin. Haluaisin viitata Euroopan, Italian keskuspankin tuomioistuin käsittelyihin viime viikolla osa selityksestä tulee sieltä. Minä viittaan henkilöä, joka tietää näistä pankin, eli paljon ongelmista johtuu menneisyyden huonosta hallinnosta – Tietenkin taloustilanne on vaikuttanut Italiankin pankkeihin. Nyt voin tietenkin sanoa sen, että olemme rehellisesti avoimisesti toimineet tässä metodologian osalta Taas läpivalaisun metodologia julkistettiin, stressitestien metodologia julkistettiin. On totta, että maat, jotka ovat vaikeammassa taloustilanteessa kuin muut, niin toi tietenkin kärsivät. Tämähän aina on äh, tällaisen tehtävän tulos. Sitten näistä testatuista riskeistä testasimme luottoriskejä ja kauppariskejä, arvioimme näitä kauppakirjojen asemia koskien sitä, onko siellä enemmän tai vähemmän avoimia riskejä, mark- markkina-arvojen suhteen myös teimme arviointeja. Korjauksia toki myös tehtiin. Stressitestissähän ei voida kaikkea riskejä arvioida. Se on aivan mahdotonta. Jos meillä on näitä pankkeja 19 maassa mukaan lukien Liettua, joka oli mukana tehtävässä, niin se ei ole mahdollista ne riskit, joita tässä ei otettu huomioon, tullaan ottamaan huomioon seuraavassa vaiheessa, kun meillä on valvonnan prosessi tämä pilotti kaksi vaatimukset pankeille, korko, tasoriskit, jotka mainitsitte, se on perinteisesti otettu huomioon tässä seuraavassa prosessissa, joka tullaan tekemään jatkossa. Tällainen valvonta tarkastusprosessi tulee hyödyntämään pitkälti kattavan arvioinnin tuloksia, ei ainoastaan näitä kvantitatiivisia tietoja ja puutteita, vaan kaikkea muutakin tietoa, joita kattavasta arvioinnista saimme. Ja sitten loppujen lopuksi tämä menee kansallisten valvojien tehtäväksi. Pyrimme todella nyt saamaan valmiiksi nämä arvioinnit mutta näitä arviointia tekevät kansalliset valvontaviranomaiset. Näitä kaikkia riskejä ei todellakaan voitu ottaa mukaan kattavaan arviointiin, koska näin oli, muussa tapauksessa olisimme tarvinneet vielä lisää kuukausia. Sitten valtion tuista tilanteita on erilaisia. Jos valtio on saanut luvan komissiolta, se on, valtio on voinut käyttää dynaamista tasetta vastaan. On myös staattisia taseita. Toisin sanoen tilanne on hyvin vaikea, jos taseissa on heikkolaatuisia omistuseroja, jotka tulevat matuureiksi. Pitää sitten jälleen saada lisää huoneja eh, omaisuuseriä testien loppuun asti. Mutta on pankkeja, jotka voivat käyttää dynaamisia taseita, eli implementoida omia suunnitelmien. Minun käsit käsittääkseni kaikkia pankkeja kohdeltiin selkeästi ja oikeudenmukaisesti ja julkisesti. Kiitos ja odotamme mielenkiinnolla kaiken huomioimista. Sitten ECR, herra Otsok. Pani przewodnicząca, podczas plany... Rowa pääjohtaja, Muistititte sitä, että suunnitellaan lisätoimia, jotka koskevat kaikkia testin osallistuvia pankkeja. Nämä koskevat aseen korjaamista, sääntöjen rikkomista, jos tilinpitosäännöksiä ei oltu noudatettu tarpeeksi. Voitteko täsmentää, että mitä konkreettisia toimia on tehty näiden lisätoimien yhteydessä? Sillä haluaisin kysyä, että näettekö uhkaa, kun on ehdotettu, että tehdään ero vähittäispankkitoiminnan ja sijoituspankkitoiminnan välillä? Eikö se johda pääoman puutteeseen reaalitaloudessa esimerkiksi pk-yrityksille? Eikö tämä ole liiallista rajoittamista, kun kuitenkin pankeilla on tietty autonomia ja ne ovat tietysti mielessä riippumattomia? Regarding the... Mitä tulee pääomasuunnitelmiin, jotta voidaan kattaa puutteet, niin me olemme kyllä aika paljon sekä määrällistä että laadusta tietoa keränneet pankeista – ja me käytämme tätä tietoa myös hyväksi, aivan kuten totesittekin. Meillä on lisämääräyksiäkin olemassa, jotka, joita tuli esille tasearvioinnissa, mitä tulee kirjanpitomääräyksiin. Niin sen lisäksi me muuten tapaamme myös nykyisiäkin tilintarkastajia eri pankeissa sen selvittämiseksi, minkälaisia määräyksiä on noudatettu, mutta enemmän myös silloin, kun käytetään muita termejä, jotka eivät ole varsinaisesti tilinpitoon liittyviä, ne ovat kuitenkin mielenkiintoisia tärkeitä määritelmiä Euroopan pankeissa. EBA on niitä myös suosittanut. Me takaamme sen, että ajatellaan yleisiä määräyksiä, niin nämäkin huomioidaan näissä salkuissa. Lisäksi meillä on laadut, laadusta tietoa olemassa, sopimukset, prosessit, valmiudet tarjota tietoa valvojen vaatimuksesta. Totta kai tämä on erittäin tärkeää myös tietää. Kaikki nämä tekijät ovat meidän käytössämme. Mitä tulee siihen, että erotetaan rakenteita tai toimintoja, eli rakenteelliset uudistukset pankeissa, niin olette varmaan nähneetkin, mitä mieltä EKP on tästä asiasta. Me tuemme komission ehdotuksia tietyin nuanssein, aivan kuten tekin totesitte toiminnoista, jotka tukevat talouden rahoittamista, niin pitäisi sitäkin suojella. Ehkä sen pitäisi olla vähittäispuolella edelleen pankeissa, kuten on Saksan tai Ranskan lainsäädännössä, jotenkin maiden lainsäädännössä. Tämä on kaiken tärkeintä siis, että varmistetaan, että tämä market toiminta voidaan suojella. Ehkä voidaan ajatella myös kansallisten lakien sijaan yleiseurooppalaisempaa lähestymistapaa, että on yhtenäiset toimintaedellytykset pankkien osalta. Kiitos ALDE-ryhmästä. Mikael Toira. Grazie, Presidente. Madame Nui, ähm, Sie haben davon gesprochen. Puheenjohtaja Nui, puhuitte siitä, että ei ole kysy stressitesteissä maista, vaan yksittäisistä pankeista. Mutta samaan aikaan stressitestien tulokset osoittivat, että on joitakin maita, joilla nyt ilmeisestikin on enemmän pankkeja, joilla vielä kotitehtäviä on tehtävänä, joiden täytyy omaa pääomaa korottaa ja jotka täytyy konsolidoida. On tarkkailijoita, jotka ovat sitä mieltä, että pankkien konsolidointiprosessi voi johtaa lainanannon vähenemiseen reaalitalouteen, erityisesti PK-yrityksiä ajatellen. Oletteko te tästä huolesta samaa mieltä? Ja oletteko harkitsemassa, että miten tällaisia ei-toivottuja lainanannon vähenemisiä voitaisiin äh, torjua, koska eihän pitäisi olla niin, että jos lainananto vähenee reaalitalouteen, että siitä tulisi sitten näistä reaalitalouden toipumiselle näissä maissa? Ja toinen kysymys koskee tätä systeemistä riskiä. Onko sillä ollut osa stressitestissä ja voidaanko Siis on tarkasteltu riskiä yksittäisille luottolaitoksille. Entä sitten niin kutsutut second round effects, miten arvioitte niitä, jotka voivat siis johtaa ketjureaktioihin rahoitusalalla? excuse me, the if we consider the, the country uh, element. Jos katsotaan maaulottuvuutta kokonaisarvioinnin tuloksissa, niin totta kai stressiä löytyy ennen kaikkea niissä maissa, joissa taloudellinen tilannekin on heikossa jamassa tai ainakaan ole hyvää. Tietyssä määrin Tulokset riippuvat myös missä vaiheessa elpymisessä tuossa maassa ollaan. Rohkaisevaa on myös nähdä, että ajatellaan Kreikan pankkeja, kun he käyttävät dynaamista tasettaan, se liittyy myös suunnitelman toteuttamiseen, jonka komissio on hyväksynyt niin siinä ei oikeastaan puutteita löytynyt lainkaan. Kun ajatellaan täytäntöönpanon alkumetrejä näissä suunnitelmissa, Kyproksessa esimerkiksi, niin siellä ehkä on enemmän liikkumavaraa tai tilaa myös lisätoimille, kun ajatellaan kielteisiä vaikutuksia. Eli sillä on iso merkitys. Tämä on varmasti tärkein elementti, kun erittelemme tätä maakohtaisesti, mutta valvojana kuitenkin suosin pankkikohtaista arviointia. Mitä tulee sitten luottotuksen pk-yrityksille, minä uskoisin, että kokonaisarviointi on ennakkoedellytys myös pankeille, jotta voivat hoitaa hommansa ja rahoittaa taloutta alkaen pekoyrityksistä. Eiköhän se nyt ole hoidettu pääosin. Mitä muuta sitten vielä voitaisiin tehdä, kun ajatellaan niitä määräyksiä, mitä me olemme esittäneet, jopa ennen kokonaisarvioinnin tekoa esimerkiksi vanhempien tasetten myyntämistä, sitä perintöä, joka oli kriisin jäljeltä, että siivotaan taseita, niin se on tärkeää. Pankit sitä paitsi pystyvät nyt rahoittamaan taloutta, jos vain kysyntää talouksista löytyy. Jos on yrittäjiä olemassa, jotka ovat halukkaita myös investoimaan. Tämä on minun käsitykseni, että me olemme nyt oman hommamme hoitaneet, mutta tässä on muitakin toimijoita, joita on myös hoidettava vahvamansa, jotta taataan se, että tulokset ovat uusi alku eri talouksissa. Tämä oli ennakkoedellytys, mutta tota, on siellä muitakin edellytyksiä, jotka on vielä täytettävä. Mitä tulee sitten systeemiriskiin, kun me teemme näinkin laajaa tarkastelua kuin kokonaisarviointia, niin systeemiriski on tärkeässä asemassa. Kun ajatellaan 130 pankkia, niin siellä on kaikki suurimmat mukana, kaikkein tärkeimmät itse järjestelmän kannalta euroalueella. Eli ei tässä oikeastaan mitään ristiriitaa ole olemassa tai vastoin, Kun ajatellaan rahoitusvakautta, ja elpymistään näistä systeemiriskeistä tai sitten mikrovakavaraisuustarkastelu, niin kaikki nämä menevät kokonaisarvioiden kanssa samaan suuntaan. Kiitos ja Guesta Marina Matias. Muito obrigada. Um, eu vou voltar também mais uma vez. Kiitoksia puheenjohtaja. Palaan vielä jälleen kerran yhteen kysymykseen joka on kansallinen. Ja pahoittelen tätä jo etukäteen, mutta nämä Portugalissa tehdyt stressit, BCP, Portugalin pankki, ei selvinnyt stressitestistä eikä vastuussa olevat olleet sitä mieltä, että olisi pitänyt saada lisää pääomaa tai myydä mitään, vaan että stressitest testien ongelma koski ainoastaan tätä stressitestin tekopäivää. Haluaisin tietää, mitä olette mieltä näistä päivämääristä ja näistä vastauksista. Toinen kysymys, tämä prosessi koskee bes Portugalissa. Te varmasti olette seuranneet läheltä, mitä tuon pankin kanssa on tapahtunut. Siellä valvoo, jolla pitäisi olla jotakin sanottavana ratkaisusta, joka koskee näitä pankkeja. Vessissä kävi niin, että siellä eritettiin, erotettiin toistaan hyvä pankki ja roskapankki ja hyvään pankkiin laitettiin kaikki se, mitä saatiin pelastettua senioriasiakkailta ja sitten tämä roskapankki on sen kaatua. Mitä olette tästä mieltä? Yhteisön oikeuden mukaan kaiken lainsäädännön ja asetusten jälkeen. En ole mistään nähnyt, löytänyt sellaista kohtaa, että olisi seniori pitänyt vain palastaa, pelastaa. Ja haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne, koska kyllähän valvonnassa on otettava huomioon myös muitakin ratkaisumalleja. Haluaisin pyytää vielä anteeksi sitä, että esittelen tätä kansallista asiaa, mutta kansallisilla ratkaisuilla on vaikutuksia ja tietenkin myös Euroopan tasolla. Kiitoksia. Indeed, this is uh, very uh, Todellakin tämä on kovin kansallisen tason kysymys, koska emme ole näiden pankkien valvojia, kun ongelmat tapahtuivat. Ja kriisin ratkaisua on tehty Portugalin lain mukaan, koska kestää muutama kuukausi lisää ennen kuin toteutamme ratkaisu direktiivi yhteisestä kriisiratkaisumekanismista. Ei ole paljon sanottavaa siis todellakin, mitä Portugalissa tehtiin. Se tehtiin valtiotukisääntöjä noudattaen. Eurooppalainen sääntö tällä hetkellä siis. Mutta tämän verran voin sanoa. Banco Spiritus Santos oli erityistapaus, joita on aina vaikea arvioida. En voi enempää sanoa. Ja tämä toiset pankit Portugalissa kokonaisarvioinnissa sama metodologia niihin on käytetty. Jos on pääomaan puutteita, niin ne täytyy kattaa toivottavasti yksityisillä ratkaisuilla yksityistä pääomaa. Jos ei mahdollista, niin Sitten on mahdollinen julkinen varautumisjärjestely ongelmana. Siihen liittyy sitten jälleen valtionapusääntöjä 2015 alkaen. Direktiivin toimeenpano, ainakin osittain, ennen kuin sitten on täysi toimeenpano 2016. Thank you. Kiitos. Vihreästä Sen Gigol. Welcome back, uh, Madame Nui. Kiitoksia. Tervetuloa uudelleen tänne, Rouva Nui. Keskustelut siitä, että annetaan pankkivalvonta EKPlle, olivat kovin kiistanalaiset ja kysymysmerkkiä täynnä. Nyt olemme maksaneet yhdessä neuvoston kanssa lähestymistavan, johtuen myös oikeudellisesta tilanteesta perusopimuksissa. Mutta nähtiin hyvin selkeästi silloin, että halutaan tehdä ero, kun on finanssipolitiikasta kyse, toisaalta rahapolitiikasta. Asetus sanoo aivan selvästi, että tämä pitäisi myös näin toteuttaa mahdollisimman pitkällä. Haluaisin kuullakin teiltä, onko jotain esimerkkiä siitä, että EKPn neuvosto otti kontollen päätöksen tekoa tavalla valvontapuolelta. Voitteko antaa jotain esimerkkiä siitä, mitä siinä on käynyt? mikä teidän kokemuksenne on. Toinen samantyyppinen kysymys, kun perussopimukset kieltävät teitä paneutumasta asioihin, jotka liittyvät vakuutuksiin. Jotkut suuret pankkiyhtymät kuitenkin ovat konglomeraatteja, eli miten hoidatte vakuutusten ja pankkitoiminnan valvona näissä ja miten ne pidetään erillään? Regarding the, the separation, uh, course. Mitä tulee tähän eriyttämisperiaatteeseen, olemme nyt täysin täyttäntöön panneet tätä periaatetta ja päätös on loppuun asti tehty. Johtokunnassa esimerkiksi mitä tulee tietojen saantiin ja yhteistyön puutteeseen eri osapuolten välillä. Mitä sitten tulee tiettyihin valvontaelinen tehtäviin, niin aluksi oli keskusteluja tästä oliko tämä kattava arviointi valmistelavaa työtä vai oliko siinä jo kysymys valvontapäätöksistä. Useat juristit tarkistelevat hyvin perusteellisesti asiakirjan tekstiä ja on sanottava, että mielipiteet jakautuivat aika lailla tasaan. Yhdet sanoivat, että tämä on valvontaa, ja tässä pitäisi olla menettely, johon ei voida esittää mitään vastalauseita, ja toiset olivat sitä mieltä, että tämä on valmisteleva työtä, joten pitäisi olla aivan normaali menettely, jonka mukaan lopullinen päätös voidaan tehdä tuossa ähm, neuvostossa. Ja loppujen lopuksi tämä siis oli val, valmistelevaa työtä, joten neuvosta kuultiin aina, mutta menettelmät siis tehtiin men- normaalissa menet- päätökset tehtiin normaalissa menettelyssä. Tässä kävi sitten niin, että menettelytapa soveltui hyvin tähän erotteluun, mutta kävi selväksi, että työn lopussa yksittäiset päätökset koskien kokonaisarviota pitäisi tehdä menettelyssä, johon ei voida esittää vastalauseita ja näin on tehtykin. Mutta sopiiko teille tällainen neuvoston välintulo tai neuvoston jäsenten välintulo? Onko se vähän liikaa sekaantumista valvontapuolelle? Äh, äh, Ei minulla ole mitään erityisempiä ongelmia tässä. And regarding the, de conglomerates. Mitä sitten tulee näihin äh, finanssiryhmittymiin? Teemme työtä EIOPan kollegoiden kanssa hyvin läheisesti. Ja olemme siinä samassa kannassa kuin kansalliset viranomaiset. Itsekin oli muuten 2010 kansallinen pankkien valvoja ja pankkeillahan oli vahvasti vakuutustoimintaakin. Olimme läheisessä yhteistyössä kollegoiden kanssa, jotka käsittelevät vakuutusalan valvontaa. Ja tämä sama malli meillä on nyt Euroopan tasolla myöskin. Lähinnä teemme yhteistyötä EIOPan kanssa Myöhemmin Ranskassa vasta otettiin pankit ja vakuutukset tähän läheiseen yhteistyöhön, mutta ei tämä kuitenkaan muuta suhteen luonnetta. Eurooppalaisena haluamme läheistä yhteistyötä EIOPan kanssa. Tämä oli osa ensimmäistä kokousta muutama viikko sen jälkeen, kun menetelmä perustettiin Frankfurtissa pian jo aloitettiin siis yhteistyötä val- val- vakuuttajien kanssa, joten tiedän, että kyllä yhteistyötä säännönmukaisesti harjoitetaan. Marko EFDD, Marko Zanni. Sidenti. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vielä hetkeksi palata kysymykseen, jonka sorvotti esille. Eli mikä oli metodologia tässä analyysissä? Minusta vaikuttaa nimittäin siltä, että EKPn analyysit unohtivat vakavampia ongelmia, joita on näissä pankkien taseissa. Minä haluaisin kysyä, oletteko sitä mieltä, että tämä käytetty metodologia, että, että EVVtä käytetään metodologia, on ollut asianmukainen metodologia, kun katsotaan jotain riskiä joka on olemassa taseissa ja luotoissa, mutta sitten unohdetaan kuitenkin se pommi, joka oli ei pelkästään Euroopan pankeissa, vaan kaikissa maailman pankeissa, eli johdannaiset. Johdannaiset ovat totta kai hankala väline arvioitavaksi, koska siellä on niin hämäriä sopimuksia taustalla, joita on hankala ymmärtää. Ne on niin rakennettu, mutta minusta se jos halutaan todellisesti riskiä Euroopan pankissa arvioida, niin kyllä sitäkin pitäisi miettiä. Yksi esimerkki. Onko teidän myös sellainen pankki riskaabelimpi, jos otan Italiasta taas esimerkin italian pankki Sintessa San Paolo, jonka taseissa suurelta osin on nimenomaan luototusta yritykset, tai sitten Deutsche Bank toisena esimerkkinä, sen taseissa puolestaan on johdannaisia miljardeittain. Ja kun ajatellaan, mitä Deutsche Bankin johdannaisissa on, niin se on 75 miljardia euroa. Siis se on yksi arvio vain, koska on hyvin vaikeaa tietää mikään tarkkaa lukua. Mikä teidän mielestänne on riskaabelimpaa toimintaa, kun ajatellaan myös sitäkin, mitä välintuloja valtiot ovat tehneet jo kriisin aikana. Saksa esimerkiksi, kun se yritti auttaa Saksan pankkia kriisissä, niin sen jo 80 miljardia joutui maksamaan 2012 asti, koska heidän pankkinsa olivat nimenomaan johdannasten vuoksi alttiita. Italian pankeissa valtio on pääomittanut pankkeja vain muutamalla miljardilla eurolla, siis paljon vähäisemmällä määrällä. Sekin on yksi osoitus siitä, että todellinen ongelma on johdanneissa eikä yritysluotottamisessa. Ja vielä lopuksi kysyisin teiltä myös siitä viestistä, jonka EKP on tämän arvioinnin myötä lähettänyt. Siis yhtäältä EKP haluaa viedä eteenpäin tätä manöverejä, EVS ja niin edelleen niin, että voitaisiin yksityisiä pankkeja saamaan luotottamaan pk-yrityksillä, mikroyrityksillä. Ja sitten meillä on stress, stressitesti ja tasearviointi. Niin onko se vastakkainen viesti paremminkin? Eli kun se koskee pankkia, jotka eivät juurikaan ole luotottaneet yrityksiä, pk-yrityksiä varsinkaan. Eli mitä mieltä olette tästä mahdollisesta epäjohdonmukaisuudesta? I think uh, the, the risk-weighted assets. Riskipainotetut omaisuuserät liittyvä metodologia on oikea. Ainoa asia, joka täytyy varmistaa, on, että pankit, jotka käyttävät tätä malleja, että se validointi tehdään asianmukaisesti. Ei ollut nyt lyhyenä aikana mahdollista käsitellä tätä asiaa, kun oli niin lyhyt aika tehdä kattava arviointi, kokonaisarviointi, mutta 2015 vuodelle tämä on yksi prioriteetti. Validoimme uudelleen nämä pankkien mallit, jotka käyttävät näitä malleja, jotta ne sitten saavat aikaan vakavaraisia omaisuuserimiä ja että 18, pian 19 kautta, maan kautta näin tehdään johdonmukaisesti. En usko, että johdonnaiset ovat välttämättä riskialttiimpia kuin perinteisemmät toimet. Jotkut pankit ovat eri äh, johdannaisilla tehneet suuria tappioita, mutta on niitä tehty myöskin niin, että on arvioitu huonosti luottohylittyviä riskejä, huono riskihallinta kaikki perinteiset riskit tai johdannaisriskit täytyy mitata asianmukaisesti, hallita, lieventää silloin kun on tarpeen asianmukaisesti. Ja tätä olemme yrittäneet arvioida myös kokonaisarvioinnissa. Nämä kutsutut kolmannen tason level 3 riskit kaupankäyntikirjassa, niin on yritetty ottaa huomioon, koska ei ole mitään yksinkertaista markkinahintaa niille, joten malleja käytetään arvioimaan niiden arvoja. Niitä on sitten arvioitu tässä arvioinnissa ja testaamisessa, joten mielestäni voimme olla aika luottavaisia näihin tuloksiin. Mutta vaikka näin sanon, niin Jos kaupankäynti omistajan lukuun kielletään, jos ajatellaan näitä korkeampia riskejä, niin liittyviä direktiivejä tai asetuksia rakennetoimista, niin ei se ole ongelma. Toteutamme sen, mikä asetuksessa on, mikäli se meistä riippuu. Rajana on tietysti se, että ei tehdä markkinatakaustoimia, Tietysti suuremmat yhtiöt käyttävät eniten johdannaisia markkinatakaustoiminnassa. Ne odottavat pankeilta tässä. Se on se raja sitten varmistaa, että se tarpeeksi on käytössä markkinatakaustoimintaa. No. Kiitos. Herra Bernard Monod seuraavaksi. Madame la Présidente, bonjour. Vous incarnez... Puheenjohtaja, hyvää päivää. Teidän urallanne olette jo pitkään ollut tällä alalla. Nyt olette pyrkineet suojelemaan tallettajia ja muita asiakkaita, mutta ette ennakoineet vuonna 2008 pankkikriisiä, vaikka pank- stressitestit osoittivatkin, että 25-30 pankista niiltä uupuu pääomaa, niin yksityisten vankien stressitestit ovat kuitenkin mielestäni virheellisiä. Nehän perustuvat ei-dynaamisille skenaarioille. Kaksi skenaariota on olemassa. Nopea korkonousu, talouden lasku, asuntomarkkinakriisi tai nousvamaan kriisi. Nämä on käsitelty erillisinä, ikään kuin olisi niin, että yksi skenaario ei se voisi aiheuttaa toista yhden valtion, valtion velkakriisiskenaarion kokonaan poistettu. Oletteko sitä mieltä, että nämä ovat hyvin optimistisia skenaarioita, ottaen huomioon, että nämä neljä riskiä ovat nyt yhtäaikaisesti nousussa? Jos nämä tapahtuvat yhtä aikaa, niin ettekö usko, että tästä tulee ketjureaktioita? Edelleen ettekö ole sitä mieltä, että talletuspankkien ja rehellisten tallettajien toiminta nyt nyt leimataan CDSien pelastamiseksi. Montepankin Siena ja muut Italian pankit on nyt uhrattu Pohjois-Euroopan mar- pankkien alttarille, joiden markkinaosuudet eivät ole niin suuria. On myös muistettava, että näissä pankeissa ei lainata talouden toimijoille. Kiitoksia. Regardons, euh, en ce qui concerne les... No, mitä tulee erilaisiin vaihtoehtoihin, kun ajatellaan yhdistettyjä tekijöitä riskeissä, kuten tekin mainitsitte, että tässä korkoerot kasvavat obligaatioissa. Ja silloin on tai, pyritään välttämään riskiä ja miten se vaikuttaa luototukseen. Tämä koskee varsinkin niitä maita, joissa pankkireformia ei ole vielä toteutettu ja jossakin tapauksissa ei ole puututtu taseiden puutoksiin. Että totta kai on kyse yhdistetyistä riskeistä, Kuten olen todennutkin, ei se välttämättä ole sellainen skenaario, joka liittyy systeemiriskiin, mutta mitä näistä skenaarioista puhetta yleensä pidetään, niin yleensä on kyse todennäköisimmistä riskeistä, jotka kaikkein merkittävimmällä tavalla saattavat kielteisesti vaikuttaa Euroopan pankkeihin. Eivät ne ole minun skenaarioitani sen enempää, koska nämä kielteiset skenaariot on keskustasolla Euroalueelle määritelty ja siellä on mukana Euroopan euroalueen ulkopuoleltakin tahoja mukana. Ja siihen nämä perustuvat. Ja tietenkään me, YVM meillä olisi siellä äänestävänä osapuolena. Ja minusta kuitenkin tilanne vaikuttaa minusta ihan asialliselta onko se sitten jotenkin vaikeaa säästöpankeille kuin liikepankeille, en usko. Sitä paitsi jos ajatellaan teidän mainitsemanne pankkia, niin kyllä se varmasti osakkeenomistajien taholta löytää riittävästi varoja jatkaakseen toimintaansa klassiselta pohjalta talouden palvelijana. Kun ajatellaan viime viikon tapahtumia Italiassa esimerkiksi, sieltä saatiin tuomioistuimen päätös aikaisemmista toimista tuossa pankissa, niin kyse on nimenomaan toimista, jonka te tuomitsitte, johdannaistoiminta ja mitä siitä sitten seurasi. Jos ajatellaan esimerkiksi, miten keskuspankki Italiassa siihen on puuttunut. Eli palata tavallaan klassisempaan pankkitoimintaan, niin Varmasti PK-yrityksestä löytyy myös tuon pankin olemassaolon oikeutus. No. Kiitos. Brian Hayes, kansanpuolue. Uh, thank you, President, and uh, I'd like to welcome... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa Rova Neuer valiokuntaan taas. Voisinko kysyä ensinnäkin? Hän sanoi, että pankit jotka on mainittu sitten pääomapuutteen yhteydessä. Arviointi täytyy tehdä 9. marraskuuta asti, mitkä ovat heidän suunnitelmansa ongelmien ratkaisuun. Mitä kommentteja yhteinen valvontamekanismi sitten esittää näiden suunnitelmien osalta, koska tietysti ihmiset haluavat tietää avoimuusperiaatteesta lähtienkin, että mitä näissä suunnitelmissa on. Mitä kommentteja esitätte sitten näistä suunnitelmista? No toiseksi. Kotimaahan liittyviä kysymyksiä. Irlannilla on ollut stressitestejä pankkialalla enemmän kuin ehkä missään muussa maassa ymmärrettävistä syistä tietysti viime vuosien aikana. Mutta yksi pankeista on sellainen, jossa on pääomavaje tilanne. siitä huolimatta, että paljon on pääomaa yritetty kattaa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Mutta tämä Permanent TSB on tämä pankki ja muidenkin pankkien osalta, niin mikä on teidän roolin, kun yritätte ratkaista nämä ongelmat, joita tulee aiemmista heikoista omaisuuseristä? Jos ajatellaan esimerkiksi asuntolautoja, onko teillä keskusteluja EKPn piirissä, että miten nämä heikot aiemmat osaisuudet voidaan ratkaista? niin, että keskipitkällä aikavälillä voitaisiin tilanne ratkaista. Ja mitä keskusteluja nyt sitten käydään johtokunnan ja EKP välillä? Äskettäin sitten Irlannin keskuspankin tuella sanoit, että 20 prosenttia tarvitaan uusiin asuntolainoihin. Sanoitte, että täytyy tunnustaa tilan vaikeudet niissä maissa, joissa on ollut taloudellisia vaikeuksia ja niiden pankkijärjestelmän ongelmat. Eikö pitäisi olla joustavampi suhtautuminen, jossa ei ole rakennettu uusia asuntoja ja sitten kuitenkin ylihinnoitetaan markkinoilta tällaisilla toimilla? capital plans that the bank will have pankkien suunnitelmat, jotka pankkien on toimitettava 10. marraskuuta varten, niin näiden kauttahan me välitämme viestin, jossa kyseessä on pääomapuutteet. Me odotamme, että pääomalla katetaan nämä puutteet suurelta osin, mikäli tässä ei ole kokonaisuudessaan kyseessä oman pääoman ehtoinen pääoma, niin tarvitaan sy- yksinkertaisia jär- järjestelyjä, ei monimutkaisia järjestelyjä. Ja on huomioitava tietenkin pankkien kannattavuus. Esimerkiksi, että ostetaan, jos ostetaan korkealla kupongilla tätä pääomaa, niin se ei ole hyvä ja ratkaisu pääomapuutteesta kärsivälle pankille. No, nyt odotamme, mitä pankit esittävät, mutta tämä on periaate. Me odotamme sellaisia ratkaisuja, jotka, joiden kautta pankeista tulee turvallisempia, vahvempia ja myös sellaisia, jotka tekevät enemmän voittoa, ei vähemmän voittoa. Sitten TSBstä on totta, että sillä on pääomapuutteita, niin kuin julkistetussa tiedossa on todettu, mutta olen luottavaisin mielin. Kyllä, kyllä ratkaisu varmasti löytyy. Uskon, että nykyinen hallitus tekee työtä sen eteen, että asiallinen ratkaisu löytyy. Sitten mitä tulee kiinnelainojen tilanteeseen, Minultahan todella kysyttiinkin, kannattiinko Irlannin keskuspankin toimia, joilla edellytetään tietyn tyyppistä loan to value eh, tilannetta ja ehkä loan to income tilannetta myöskin, että arvoja ja tulot huomioidaan. Minä toki huom- tuen tätä, näin olen sanonut, minä olen kasvanut maassa, jossa tämä oli aivan normaalia politiikkaa kiinnelainojen osalta. Varmaankin tämä on vähemmän tuskallista mahdollisille lainaajille, että se, että he eivät heti välittömästi pysty ostamaan kiinteistöä tai asuntoa kuin että he voisivat sen ostaa, mutta eivät sitten kuitenkaan selviytyisi sitoumuksista, joita kauppaan liittyy. Yhdysvaltojen subprime-kriisissä nähtiin, että oli paljon henkilöitä, jotka olivat oston jälkeen köyhempiä kuin aikaisemmin, joten kyllä lainanhan on oltava varovaista. Muussa tapauksessa hangaitetaan pankin äh, vakavuutta ja äh, kotitaloudet eivät selviydy sitoumuksistaan. Sitten SND-ryhmästä seuraava puhe. Um, you've just... Rova Nue, juuri teitä erinomaisen arvioinnin, mutta vaikka te nyt on saatettu päätökseen, niin haluaisin mennä vähän syvemmälle myös siinä, Onko niin, että arvioinnin myötä on saavutettu mitä halusimmekin? Ei niin kauan sitten tässä valiokunnassa mietittiin myös, mitä voidaan tehdä kriisin jälkeen. Myös ajatellaan finanssialaa, verrattiin USA ja Euroopan unionia. Se, mikä oli kaikkein silmiinpistävintä, kun ajatellaan aikaa ennen kriisiä, ja kuinka paljon vipun vaikutus oli, mikä se oli BKT, noin 100 prosenttia molemmin puolin Atlanttia, niin USAssa se on noin 45 prosenttia yksikköä alaspäin tullut ja vain viisi muistaakseni Euroopassa suhteessa BKT, jos muistan taulukon oikein. Ja kun ajatellaan tätä kokonaislukua, jota minä pidän aikaa silmipistävänä ja joka ei kauheasti varmasti muuttu pääomituksenkaan myötä, kuten tapahtui, tapahtui tämän arvioinnin jälkimainingeissa. Niin minä mietin, miksi on niin, että stressitestit ovat kuitenkin aika menestyksellisesti hoidettu, vaikkei ilman suurempia ongelmia, vaikka tätä vipuvaikutusta ei ole syntynyt. Ja siksi minä kysyisin kolme kysymystä teiltä. Ensinnäkin deflaatio, mahdollisuus, IMF on sitä mieltä, että Tämä olisi todennäköistä 30 prosentin tasolla. Voi olla, että se täytyy huomioida seuraavissa arvioinnissa, kun katsotaan myös taseitten kestävyyttä. Mietinpä vain, mikä on EKP-lähestymistapa, kun se saa kontolleen myös valvonnan. Toiseksi, juu, täällä jo mainittukin asia tavallaan, eli jos liikaa tukeudutaan ulkoisen riskin malleihin. Kyllä meillä on muitakin malleja, kuten tiedätte pankkivalvojana, että tämä merkittävä riski. Ja aina kun luottaa malleihin, niin menee pieleen joka tapauksessa. Teidän kertomuksessaan on 130 pankkia kaiken kaikkiaan ja Basel kolmosen arvioitte perusteella tietty määrä ei mennyt läpi omasta maastani isojakin pankkeja, Mietin vain, mitä te aiotte tehdä, jotta voidaan tämä mallintamisongelma huomioida. Että ehkä tässä käytäntö jotenkin tätä vipuvaikutussuhdetta, jotta se huomioitaisiin. Ja kuten kollegan herra Toidari jo totesikin, eli tässä on yksi tärkeä kysymys. Nimittäin, miten hoidetaan tämä fire sales skenaario. Sillä on merkittävä rooli ollut aikaisemmissa kriiseissä. Jos ajatellaan uskottavia stressitestejä jatkossa, tämä nyt oli ensimmäinen arviointi, niin ei selviäisikö ne sitä, ettei tällaista ongelmaa ollenkaan huomioitaisi, eli hinnat laskisivat merkittävästi. Tässä on siis kolme mielenkiintoista kenttää varmaan teidän kannalta. Kiitos. Kiitos. Tämä vastakkainen skenaario oli niin että haluttiin kohdata nämä riskit pankkisektorin vakaudelle, pysyvät riskit. Siinä vaiheessa kun selektio tehtiin, eli tämän vuoden alussa, 2013 vuoden lopussa. Eli tällä hetkellä deflaatioskenaario, tai sillä hetkellä deflaatioskenaariota ei pidetty täysin uskottavana skenaariona tässä mielessä. Mutta vaikka sain näyn, niin tämä skenaario heijastaa tiettyjä vaikutuksia inflaatiotaseeseen. Sillä on tietysti vaikutuksia moniin maihin, joissa on stressitestin horisontilla alle nolla. Eli miksi skenaario ei sitten tiukasti ota huomioon deflatorista ympäristöä? Siinä on kyllä materiaali, joka ottaa huomioon alaspäin suuntautuvan paineen inflaation osalta useimmissa jäsenvaltioissa. Ei se nyt ole ihan deflaatioskenaario, mutta kyllä se, siinä on jotakin piirteitä deflaationaarisesta skenaariosta. Sitten riskipainotetut omaisuuserät. Varmasti 2015 vuoden alusta lähtien arvioimme uudelleen malleja kaikkien pankkien osalta, jotka malleja käyttävät euroalueella, jotta voidaan varmistaa, että asianmukaisesti kohdellaan riskipainotettuja omaisuuseriä. Validointi tehdään johdonmukaisella tavalla tältä osin. Mutta tällä hetkellä meillä on terve pohja omaisuuserien laadun arvioinnille. Olemme arvioineet hyvin suuria määriä velallisten faileja. Ja tähän arviointiin perustuen meillä on sitten ennusteita, että miten laatu voi heikentyä näissä omaisuusjärjestelmiin liittyvissä salkuissa. Eli olemme tehneet jo nyt niin paljon kuin olemme voineet tehdä. Ehkäpä jopa enemmän kuin odotettiin tässä mielessä. Pakkomyyntiskenaario sitten eh, meillä oli joitakin pakkomyyntiä heti kriisin jälkeen, mutta onko sellainen aika enää? Mutta tällä hetkellä se, mitä ei ole myyty, on ehkä nyt vaikea myydä. Pidetään hyvällä provisiotasolla sitten maturiteettiin asti. Kiitos kollegat. Pyytäisin, että noudatatte myös aikarajoja. Vielä siis kolme kysymystä kolmessa minuutissa. Se on vähän hankalaa, jos eivät ai, aika rajoitukset täsmää. Sitten ala lamassu. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tekemästänne työstä. Rova Nuije. Minä en kysy arvioiden tuloksista, vaan enemmänkin kokonaisarkkitehtuurista valvonnassa sen perään, mitä kollega Gigolkin kysyi. Se, että me tarvitsemme yhtenäistä pankkivalvontaa, on nyt ymmärretty Euroopan parlamentissa ennen kuin neuvosto sitä ymmärsi. Ja siksi tässä hengessä myös Euroopan pankkiviranomainen luotiinkin, mutta neuvosto on kuitenkin sekä inhimilliset että rahoitusvoimavaroja vain leikannut ja sitten keksinyt yhteisen valvonnan EKPstä käsin. Ja nyt teille on annettu tämä tehtävä. Meillä on monimutkainen arkkitehtuuri siis olemassa, ja siellä on ensinnäkin tämä valvontaelin, ja te totesitte, että on erilaisia skenaarioita, ja sitten eurooppalainen pankkiviranomainen ja YVM, jota te johdatte, ja sitten kansalliset viranomaiset päälle. Eikö ole niin, että organisaatio on liian tarpeettoman monimutkainen, että tulee päällekkäisyyttä mukaan lukien kansallisten viranomaisten kanssa? Eikö ole aika kallista rekrytoida henkilöstöä, jota tarvitaan, ja myös pätevää väkeä? Ja kun ajatellaan, mikä on palkkataso pankeissa, ja sitten vaikkakin YVM on riippumaton, niin eikö siellä pitkällä aikavälillä ainakin ole sellainen riski, että tulee ehkä ei turistiriitaa, mutta riitaa kuitenkin huolenaiheista EKPn kanssa. Kiitoksia, hyvä jäsen. systeemi, järjestelmäriskikomiteassa meillä on myös sanaamme sanattavana. Me olemme siellä edustettuina, mutta tässä asiassa meillähän saattoi olla turistiriita, jos emme olisi olleet liian tiukkoja niin olimme ehkä vähän passiivisempia, mutta olemme kuitenkin järjestelmä- ja riskikomitean jäseniä, niin kuin monet muutkin tahot. Ei tämä tästä varmaan muutu. Mitä sitten tulee roolien jakoon Euroopan pankkiviranomaisen ja SSM välillä? Minun mielestäni se on hyvin selkeä ja hyödyllinen. Pankkiviranomainen keskittyy sääntelyn täytäntöönpanoon ja teknisiin standardeihin, yhtenäisen sääntökirjaan, Tomas Chopin, Chopin tahdon mukaisesti ja me huolehdimme sitten näistä SSM-menettelyistä. Yhteistyö on erittäin hyvä pankin viranomaisen kanssa, eikä siinä ole mitään sen suurempaa vaikeutta. SSM on rakennettu henkilökunnan avulla, joka oli joka oli EKPssä pankkivalvonnassa suurimpia pankkia varten, Santander, BP, muut eh, pankit. Meillä on yhdeksän henkilöä EKPssä, mutta muut valvojat ovat kansallisten valvontaviranomaisten piirissä, eli pankin kotimaista, mutta on myös sellaisia valvojia, joilla on tytäryhtiöitä muualla ja näin ollen niitä valvotaan vierasvaltiossa ja yhteistyö sujuu oikein hyvin ja tämä on meille tärkeää, että kaikki sujuu hyvin. Näin usein voidaan hyötyä monimmista puolista, voidaan hyötyä kansallisten valvojien kokemuksesta EKPssä ja sitten valvonta ja valvontaelimessä ja sitten meillä on vähän etäisyyttä päätöksenteossa eri pankkeihin Mielestäni pieni etäisyys auttaa tässä niin, että voimme olla eurooppalaisia riippumattomia toimijoita. Se, että valvojien palkkaus ei ole sama kuin pankissa, on mielestäni aivan no- normaalia, koska me olemme virkamiehiä. Tämä ei ole aiheuttanut mitään sen suurempia ongelmia. Erityisesti tämän yhteydessä yhteisen kriisiratkaisun mekanismin SSM piirissä. Meillä on kaikilla sellainen tunnelma, että me olemme tekemässä tässä historiaa. Ja täällä on monia henkilöitä, jotka tulevat yksityiseltä sektorilta ja he ovat luopuneet suurimmista palkoista, jotta he voivat osallistua tähän historialliseen eurooppalaisen valvontaelimen toimintaan. En tiedä sitten, ovatko he mukana heidän uransa loppuun. Ei varmaankaan näin käy, mutta on oikein hienoa, että saamme ulkopuolelta vähän uutta verta mukaan. Kiitos. Seuraavaksi herra Alvarez SD-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa tänne. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen niistä koskee stressitestejä, joiden tulokset olivat viime viikolla, kuten kollegani Jakob sanoi, se deflaatio ei ollut mukana näissä skenaarioissa. Se ei ollut ehkä ihan asiallista kysyä, Tämä valvontaelin, jota johdatte, aikooko se esitellä stressitestejä tulevaisuudessa määrä ajoin niin, että voitaisiin ottaa myös realistisempia skenaarioita mukaan. Sitten toinen asia, lehdistöstä on nähty, että tämä mekanismi, josta on kerrottu, eh, joka tulee johtamaan eurooppalaisen markkinoiden eurooppalaistamisesta ja yhteisten sääntöjen laatimisesta, todisten Euroopasta pankkien luomista. Jos näin me jatketaan eteenpäin, niin, niin tehdään loppu tällaista tytäryhtiöjärjestelmästä, jos joissakin tapauksissa ne ovat toimineet oikein hyvinkin. ja välillä ne ovat myös vähän lieventäneet kriisin vaikutuksia. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä tavoitteesta, että olisi saatava aikaan e, pankkimarkkina, mutta kun meillä on nyt tämä elvytys- ja kriisiratkaisumekanismi ja tallentuus suojaa. Voiko käydä niin, että teemme samoja virheitä, joita teimme silloin, kun euroaluetta rakennettiin? Kiitoksia. Uh, Kiitos. Toden totta, mitään deflatorista stressitestiä ei tehty, vaikkakin välillisesti jotain tällaista oli mukana – Minäkin korostaisin sitä, että on olemassa joukko erilaisia uhkia Euroopan pankille, jotka olivat testissä mukana. Siksi olemme vaatineet pääomaistamista. Toisin sanoen, pitää omaksua kokonaisvaltainen näkökanta. Stressitesteistä sitten valvojat käyttävät niitä paljon yhtenä välineenä valvonnassa. Yleensä näitä tehdään vähintään kerran vuodessa. Ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että tehtäisiin tällainen valtava tarkastelu, omaisuuserien tarkastelu ja tulosten julkistamisen ne niin päivinä. Täytyy vielä miettiä, mitä tehdä jatkossa. Katsotaan, mitä sitten tehdään jatkossa mutta totta kai mietimme myös arviointia jälkikäteen ja voidaan näin tehdä valvontaelimillekin ehdotuksia. Onko ongelmallista se sitten, että meillä ei vielä päästy kriisinratkaisun direktiivin, täytäntöönpanoon ja rahaston käyttöön. Totta kai olisi hyvä, että ne olisivat tulleet käyttöön samanaikaisesti, mutta minun mielestäni ei se nyt ole mikään iso juttu. Me edellytämme, että pankit voivat rahoittamaan puutteensa ja löytämään yksityistä markkinoilta myös rahaa suurelta osin, eli peräti kokonaan. Totta kai tämäkin on kannustin. Totta kai neuvosto ja ECOFIN ovat myös luvanneet, että voidaan turvautua varautumisjärjestelyihin, mutta hinta on korkea, jos joutuu käyttämään julkista rahaa. Ajatellaan myös valtiotukisääntöjä liittyen kriisinratkaisudirektiiviin, jota ruvetaan ensi vuoden alusta täytäntöönpanemaan. Paitsi, että täytyy olla varovainen pääomittamisessa, koska siellä on tietyt kriteerit ja monimutkaisetkin, että en ole ihan varma, että sellaista tilannetta edes vastaan tulee missä voitaisiin ruveta pääomittamaan ennalta varautumisen merkeissä. Eli jos ei ole tällaista pääomittamista, niin se merkitsee sitä, että pankin on käännyttävä viranomaisten puoleen. Ensi vuonna on kansallisiakin viranomaisia ja sitten myöhemmin eurooppalaisia. Eli seuraukset ovat ankarat. Minä olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että pankit löytävät kyllä yksityisistä lähteistä myös rahaa pääomapuutteiden kattamiseksi. Kiitos. Seuraavaksi Jorgos Kritsos, EPP. Thank you, Mr. President. Uh, I have a question about... Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysy- kysymys varjopankkitoimen viikeaikaisesta kehityksestä. Monet analytikot ovat tehneet sen johtopäätöksen, että mitä yritän, enemmän yritämme säännellä tai ylisäännellä pankkialaa, sitä enemmän varipankkitoimintaa kehittyy. Siinä mielessä, että non-money market investment funds, financial vehicle corporations, money, rahamarkkinarahastot, kaikki pyrkivät eteenpäin perinteisen pankkisektorin kustannuksella. Tästä haluaisin tietysti teidän asiantuntijan mielipiteenne, mutta siinä mielessä, että yritämme arvioida systeemiriskiä, mutta ehkä kun tehdään valintoja, niin luodaankin lisää systeemiriskiä. Miten tähän vastaisitte? Well, indeed, the more uh, rigorous... Niin todellakin, mitä tiukempaa pankkijärjestelmän sääntely on, niin sitä houkuttelevammaksi varjopankkitoiminta eh, muuttuu tai että se näyttää tästä syystä. Me tuemme sellaisia toimia, joita Euroopan komissio on ehdottanut, jotta voidaan valvoa varjopankkitoiminnan riskin kehitystä – Tämä on huolemme myös muilla foorumeilla, kuten rahoitusvakaus, onko mitässä kansainvälisellä tasolla, kansainvälisellä tasolla. Kyllä meidän on todella valvottava ja seurattava ja tarkasteltava varjopankki alaa. On myös jotakin, mitä voimme tehdä. Tästä on puhuttu Baselin komiteassa. Jonkinlaista epäsuoraa e- varjopankki Eh, sektorin valvontaa mm, esimerkiksi hedge-rahoittajan kautta. Tällaiset varjopankit käyttävät pankkisektoria saadakseen rahoitusta ja pankkipalveluita, joten välillisesti seuraamalla tarkkaan sitä, mitä pankit tekevät varjopankkien kanssa, pystymme pitämään riskin aisoissa. Näin on tehty LTCM-ongelmien kanssa kriisin alussa 2007-2008 ja luultavasti johtuen juuri siitä, että olimme hyvin tiukkoja tässä asiassa, niin mitään suurta ongelmaa hedge-rahastoista ei tuolloin tullut. Kiitos. Herra Mavrides. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hauska nähdä teidät täällä jälleen, Rova Nui. Kolme lyhyistä kommenttia. Ensinnäkin haluaisin teidän toistavan ja selittämään vähän lisää vielä, kun kommentoitte, että Kyproksen pankkijärjestelmässä oli jotain. Toiseksi jatkaen siitä, mitä Fernandes kyseli. Tässäpä kysymys. Perässä haastattelussa eilen Teiltä kysyttiin luurangoista pankkien omaisuuserissä ja vastaus oli kovin selkeä. Ei. No sitten huomasin, että samaan aikaan jotkut läpipäässeet pankit eivät, siis tietyt pankit eivät ole antaneet luotutusta 40 prosenttia. Mikä meni pieleen? Jos ei testissä, niin onko jotain mennyt pieleen siinä, että ei anneta luottoja. Lopuksi, jos minä itse lainaan Brysselissä rahaa samaan asiaan, niin minulta perittäisiin 2 prosenttia. Jos haken Kyproksessa samaa lainaa, niin se olisi vähintään kolme kertaa tuo. Mikä on mennyt pieleen? Liittyykö siihen maat, pankit, vai säännökset vai jotain muuta. Siinä kaikki, kiitos. Äh, Cyprus in fact. Kypros itse asiassa todellakin. Stressitesti lähti tilanteesta 2013, joka sinänsä oli jo aika tiukka testi. Yleensä kun stressitestejä tehdään, niin monet toimijat sanovat meille, että nyt ei ole hyvä vuosi. Tämä oli huonoin vuoteni. Ei se nyt aina tietysti ole näin, mutta Kyproksen salta oli näin. No kuitenkin Kyproksen pankit, niillä on joitakin vajeita, joita katetaan tai jotka on jo katettu. siis pääoma-asioita. Se on aika hyvä, niin että palautetaan luottamus, koska on aika hyvä suoritus, että pystyy olemaan mukana laajemmassa stressitestissä, joka on ollut tiukka, jossa on yhtenäinen metodologia kaikille pankeille. Sitten näistä luurangoista kaapissa. Siis onko Onko asioita jäljellä omaisuuserälaatuarvioinnin jälkeen? Ei tietysti kaikkia riskejä olla testattu, mutta niiden riskien osalta, jotka olemme testanneet, luottoriski esimerkiksi, markkinariski, vähemmän transparentit markkinariskit tai niihin liittyvät omaisuuserät, jotka arvioidaan malleilla, niin mielestäni siinä olemme tehneet kovin tarkkaa työtä ja olen kyllä luottavainen tulosten suhteen. On riskejä, joita ei ole sellaisinaan testattu. Oikeudellinen riski esimerkiksi. Vastuuriskit joillekin pankeille. Niitä ei ole testattu. Emme ole sellaisessa asemassa, että olisimme voineet tehdä sen. Sitten nämä järjestämättömät saamiset, tietysti. Joissakin maissa, joissa on huono taloudellinen tilanne, niissä on aika suuri määrä järjestettömiä saamisia, jotta nämä saamiset voitaisiin kattaa. Piti olla aika yleisiä tai erityisiä provisioita paljon. Ei se ole mikään luuranko kaapissa tilanne tiedetään ja se hoidetaan niin kuin nyt sitten omaisuuserä, omaisuuserillä oravien niin mukaan täytyy tehdä. Mutta pitkällä aikavälillä pankkien täytyy palauttaa kannattavuutensa. Niiden täytyy olla kannattavia. Siinä se haaste on tuleville kuukausille ja vuosille. se, että on suuria eroja samanlaisista lainoista, eri korot pk-yritysalalla. Se on tietysti seurausta nykykriisistä ja rahapolitiikkaa, jota EKP ajaa, ja kokonaisarviointi ovat antaneet markkinoille ja sijoittajille paljon perustietoa. Sen pitäisi auttaa siinä, että voidaan pienentää korkoriskitasoja ja niihin liittyviä eroja. Se tietysti nyt sitten myöskin riippuu uudistuksista. Niissä maissa, joissa uudistuksia tarvitaan, ohjelmien suunnitelmien edistyksestä, joista nyt on sovittu voin velvoittaa valvojan tekemään se, mitä hänen pitää tehdä, mutta emme ole ainoa toimija tässä mielessä. Kiitos. Eva Pavnova. Madame... Kiitos. Ponjaterova Nouje. Bulgariassa, maassani, pankkijärjestelmä on selvinnyt aika hyvin finanssikriisistä ja ilmeisesti se oli aika vastustuskykyinen ja hyvin pääomitettukin – ja kuitenkin sieltä on hävinnyt talletuksia. Korp-pankissa varsinkin, se on neljänneksi suurin pankki, ja se on aiheuttanut kaiken pahimman pankkikriisin sitten 90-luvun lopuun. Ihan lyhyesti kuvailisin tilannetta, jotta kysymykseni kävisivät selviksi, mutta koska varat katosivat, niin silloin valtio pani tämän valvontaan, koska oli vaarana, että se menisi konkurssiin tai maksukyvyttömäksi ja se liittyisi kaikkiin pankisaamisiin, myös vakuudelliset talletukset. Komissio halusikin aloittaa Bulgaaria vasta rikkomusmenettelyn, koska se ei ole saattanut direktiiviä asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Muutama päivä sitten keskuspankki Bulgaarissa kertoi tulokset kansallisesta telekartoituksesta, joka tehtiin viime kolmen kuukauden aikana, joka totesi, että pankkien osuus on noin pari miljo, miljardia, miljoonaa. Vain 30 prosenttia luotoista, joissa oli taku, tak, vakuuksia. Siksi tämä herättää monia vakavia kysymyksiä Bulgarian pankkivalvonnasta. Siksi löytyy laaja yhteisymmärrys siitä, poliittisten johtajien ja asiantuntijoiden keskuudessa jo viime heinäkuussa, että mentäisiin mukaan YVMään. Bulgarian kansalliskeskuspankki on päättänyt, että se on yhteydessä neuvoston se voidaan käydä keskustelut seuraavista vaiheista. Mutta viranomaiset ovat olleet vaitonaisia edistyksestä päästäksemme tavoitteeseen. Kolmannessa neljännessä vuosikertomuksessa todetaan, että maa voi esittää mielenkiintoisen muodollisesti ja kahden neuvotteluja neuvottelujen järjestettykin. Tarkoituksena kuitenkin on se, että päästäisiin läheisen yhteistyöhön järjestelystä. Siksi minä haluaisin tietää, onko EKP tilanteesta tietoinen Bulgariassa ja seuraako tilannetta. Onko mitään kahdenkeskisiä keskusteluja käyty, minkä luonteisia keskusteluja on käyty sen jälkeen, kun lähinnä yhteistyölle tarvitsee myös lainsäädäntömuutoksia. Onko GKP varsinainen teknistä apua myös sitten, että voidaan liittyvät muutokset, jotta voidaan taata luotot Bulgarissa viimeinen kysymys, mitä mahdollisia riskejä teidän voi olla siinä, että tehdään tällainen päätös osallistua YVM, kun ajatellaan, että kaikki muita edellytyksiä ei ole vielä saatu aikaan pakionalissa? We are uh, indeed aware of... Uh, olemme todellakin tietoisia. Ja meidän on kerrottu pankkijärjestelmästä Bulgariassa. Mitä tulee näihin mahdollisuuksiin? To be taken to uh, join the, the SSM. Niin täällähän on mahdollisuuksia liittyä SSM niille maille, jotka eivät käytä euroa valuuttana. Ensimmäinen mahdollisuus on esittää pyyntö EKPlle vähintään viisi kuukautta aikaisemmin sitä ennen kuin jäsenvaltio haluaisi osallistua SSMn tietojeni mukaan, emme ole saaneet tällaista pyyntöä Bulgaarialta tähän mennessä. Olemme tietenkin valmiita tekemään yhteistyötä jo ennen virallista hakemustakin. Olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin ja auttamaan Bulgarian kollegoilta, mikäli he tällaista apua pyytävät. Minulle ei ole tietoa tällaisesta pyynnöstä toistaiseksi, mutta ei se tietenkään tarkoita, etteikö näin mahdollisesti ole tapahtunut, koska joidenkin kollegoiden taholla mehän tapaamme kyllä pankkiviranomaisen puitteissa ja kansainvälisissä foorumeissa bulgarialaisten kollegoiden kanssa, joka, jos tällainen pyyntö on tehty, se on ollut hyvin epävirallinen vielä. Viimeisenä Anneli Slots. Kiitos kommenteista. Haluaisin kysyä haasteista, joita kohtaatte stressitestissä ja sitten omaisuuserien arvioinnissa osana kokonaisarviointia. Kolme ongelmakohtaa tuli siihen liittyen. Ottaisin esille nyt lyhyesti. Ensinnäkin tietysti on mainittikin vain osa laina kannasta tarkastellaan, ja sen seurauksena tietysti on saattanut olla ongelmalainoja taseissa, joita ei arvioitu tässä osassa arviointia. Sitten tietysti ihanne maailmassa eikö tämän EQR pitänyt olla ensin ja sitten sitä olisi käytetty stressitestiin. Nyt tietysti nämä kaksi testiä olivat rinnakkain, mikä tarkoittaa, että stressitesti ei voinut ottaa huomioon sitä, mitä tuli esille taseen läpivalaisussa AQRssa. No sitten markkinoiden väärinkäyttödirektiivissä ymmärsin niin, että sitten mukaan EKP ei voinut täysin julkistaa tuloksia taseenvalaisusta pankkien osalta. Ja näin sitten EKPllä oli paljon harkintavaltaa koskien, että mitä se sitten julkisti ja ei julkistanut taseenvalaisusta pankeille. Eli kun otetaan nämä kolme ongelmaa esille, yksinäänkin jokainen olisi voinut prosessin tehokkuuteen vaikuttaa, niin oletteko luottavaisia metodeihin? Onko tässä kattava riskinarvio? Tietysti otan huomioon, mitä sanoitte, että tietysti kaikkia yksittäisiä riskejä ei voitu arvioida, mutta onko arviointi sitten niin kokonaisvaltainen kuin se tässä vaiheessa piti olla? Well, uh... Niin, kyllä. Itse asiassa olen sitä mieltä. Me olemme arvioineet kunkin pankin kohdalla prosenttiosuuden taseesta, joka on lähes 60 prosenttia, eli aika merkittävä osa omaisuuserien laadun tarkastelussa. Aivan oikein totesit, että paras olisi hoitaa ensin omaisuuserien laadun tarkastelu Eli se olisi lähtökohtana myös stressitestissä, niin huomioiden kaikki tekijät. Itse asiassa se oli aika hankalaa. Vaikka oli pätevää ja fiksua väkeä, niin ne, jotka ovat vakaudesta vastuussa myös EKPssä, niin että pystyttiin tällainen malli rakentamaan. Aloitimme stressitestin alhaalta ylöspäin pankkien lukuin perusteella sitten omaisuuserien laadun tarkastelun yhteydessä oli rinnalla muutakin. Ja siihen lisättiin ikään kuin myös mitä seurauksia on omaisuuserien laadun tarkastelulla. Ja sitten sinne pantiin niin kutsuttu join up päälle. Eli tehtiin johtopäätöksiä siitä, mitä me olimme jo nähneet, mitä olimme tarkastelleet, niin että pystyttiin tiettyjä parametreja vielä muuttamaan. niin, että huomioon tietyt määräykset, jotka ehkä olivat jääneet huomaamatta stressitestissä. Eli me uskomme kyllä, että olemme pärjänneet ihan hyvin tässä kokonaistarkastelussa. Jos ollaan sitä mieltä sitten, että omaisuuserien laadun tarkastelussa oltiin ankarampia kuin jossain toisissa osissa, niin totta kai meillä on aina mahdollisuus muutama viikon päästä mennä paikan päälle tarkastuksia tekemään pankeissa. Katso vielä sitä 40 prosenttia, mitä emme vielä arvioineet omaisuuserien laadun tarkastelussa. Eli ennen mitä myöhemmin. Mutta kun on huomioitu vain tiettyjä pankkiryhmittymiä, niin sitten kuitenkin täytyy mitä suurimpia korjauksia täytyy tehdä tarkastelussa, kun on rajoitukset inhimillisissä voimavaroissakin. Eli totta puhuen, olen aika rauhallisin mielin, että pärjäsimme hyvin. Vaikea se oli. Siellä oli kyllä hetkiä, jolloin mietimme tätä join up tekniikkaa, enkä ollut kauhean toiveikas aina siinä, että selviäisimme hyvällä metodologiaa, mutta kollegat ovat pärjänneet hienosti. Mitä tulee sitten markkinan direktiiviin, niin ei se poikkea ihan kauheasti siitä, mitä tehdään paikan päällä pankeissa tarkastuksia. Siinä on erilaisia osia. Ensinnäkin eri laadun tarkastelu. Siinä voidaan katsoa, mitä on nyt pielen kirjanpidossa. Jos siellä on jotain mennyt pieleen, niin se on välittömästi oikaistava. Markkinoille on tästä tiedotettava. Jos tilit eivät täsmää, niin se on vakava juttu. Eli siinä ei ole liikkumavaraa yhtään. Siinä ei tingitä, vaan se on toi tiedotettava markkinoille välittömästi. Sitten toinen, joka liittyy vakavaraisuusarviointiin eri mallien käyttämistä eri tappioissa, mitä on jo tapahtunut ja ehkä mitä voi sitten sen perusteella arvioida tulevan. Vakavaraisuusarvioinnissa on enemmän liikkumavaraa. Jos on vähän enemmän, niin sitten täytyy sitäkin ilmoittaa markkinoille. Mutta tässä on ehkä enemmän harkinta- ja arviointivaraa kuin kirjanpidossa. Sitten muut elementit stressitestissä, nimittäin, että on tarvetta huomioida paremmin myös talouden tilan heikentyminen. Se ei ole tavallaan ennuste, vaan tarve ilmoittaa markkinoille. No, siinä on vielä enemmän liikkumavaraa arvioinnille. Ja mitä me oikeastaan teimme, niin prosessi toimi siten, että kun pankit saivat tiedot alustavista tuloksista, niin oli tiettyjä ryhmittymiä tehty tuloksista, kun ne pystyttiin arvioimaan täysimittaisesti omaisuuserät ja niiden laatu. Viime kädessä se oli pankkien käsissään. Jos olivat sitä mieltä, että markkinoille piti jotain ilmoittaa, niin niiden oli niin tehtävää. Tämä on pankkien harteilla ja pankkien johtajien harteilla. Heidän on tehtävä, mitä on tehtävää. Minä olen kyllä aika tyytyväinen myös tähän tulokseen, että mitä pitäisi tehdä markkinoiden väärinkäyttöä on direktiivin pohjalta, niin se on hoidettu. Kiitoksia kovasti. Tämä oli varsin tähdellinen julkinen kuuleminen. Arvostamme kovasti tekemisiänne ja toivotamme teille onnea menestystä, kun tartutte huomisesta alkaen uusin tehtävinne. Erinomaisesta työstä vielä kiitokset. Ja myös suorasukaisuudesta, avoimuudesta ja tunnustatte myös, että tässä on liikkumavaraakin olemassa vielä parantamisen varaa siis on ja me seuraamme tätä tarkalla silmällä. Eli lykkyä tykö uusissa tehtävissänne valvonnassa. Seuraava kuuleminen järjestetään ensi vuoden alkupuoliskolla. Kiitoksia kovasti. Chairman. Okay, now we can move to the next point. Mennään ensin seuraavaan kohtaan. Keskustelu. Kollegat, pyydän. Seuraava kohta liittyy kuulemismenettelyyn. Varmet ja kuullaan Euroopan keskuspankin valtuuksien tiimoilta kerätä tilastotietoja. Esittelijänä on puheenjohtaja, eli annan itselleni puheenvuoron. Yritän puhua lyhyesti, koska esittelinkin jo esitettyjä tarkistuksia ehdotukseen jonka EKP on tehnyt. Eli voitaisiin nykyistä asetusta muuttaa liittyen tilastotietojen keräämiseen ekp voimien niin, että voidaan huomioida EKP uudet tehtävät, kun meillä on nyt YVM tullut käyttöön. Ja me tiedämme, että tämä on kiireellinenkin asia, jotta me hyväksymme tämän asetuksen huomiseen mennessä, kun uudet tehtävät tulevat voimaan näin EKP voi käyttää luottamuksellisia tilastotietoja hyväkseen, kuten kansalliset keskuspankitkin, kun suorittavat vakavaraisuusvalvontaa. Tämän lisäksi EKP voisi myös toimittaa luottamuksellisia tilastotietoja EKPJille ja kansallisille viranomaisille, kun ovat vastuussa kansallisesta valvonnasta. Eli rahoitusjärjestelmän vakaudesta järjestää. Täällä on kaksi tarkistusta minun esityksessäni niin, että huomioidaan paremmin tämä valtuutus. Eli tämä rajoitetaan toimittamaan tietoja vain EKPlle, eikä niin kuin keskuspankki esitti ja toinen liittyy vaatimukseen antaa tilastotietoja viranomaisille – niin että voidaan ryhtyä asianomaisiin toimenpiteisiin sen suojamiseksi, että 21 tarkistus on vähän muuttanut tätä tarkistusta, niin että voidaan paremmin huomioida se, että EKPJ on hallitusten välinen elin, eli täytyy valtioiden toimissa suojella näitä tietoja. Kaikkiaan on tullut yhdeksi sen toista tarkistusta. Periaatteessa on kyse siitä, hyväksymme sen, että tässä voitaisiin kuulemistamme vielä laajentaa, ei koskemaan pelkästään jotain tiettyjä tehtäviä asetuksen äh, päivittämiseksi, vaan että useimmat tarkistukset liittyvät myös siihen, ja katsotaan, onko valiokunta samaa mieltä, että näihin mentäisiin. Voi lyhyesti näitä kommentoida. Useimmat edellyttävät vielä lisäperusteluja. Ensinnäkin kaksi tarkistusta, ei kun kolme. Herra Baltsilta. 5, 6 ja 8. No, ensinnäkin numero 5, joka liittyy tietonkierun kattavuuteen niin pyytäisin vähän lisää tästä. Tarvitaanko tällainen lisäys tekstiin tai lainsäädäntöön? Pyytäisin myös kuusi tarkistuksesta lisätietoja. Mikä on tämä tietojen antokanava, niin sitä ihan ymmärrä. Tarvitaanko sitä tässä? Ja sitten tarkistus kahdeksan. Olen aivan samaa mieltä ehdotustenne kanssa mielestäni ihan hyödyllistä panna sinne viittaus myös suhteellisuusperiaatteeseen. Mitä tulee sitten herra Fernandesin erinäisiin tarkistuksiin, ne enemmänkin tähtävät siihen, että voidaan laajentaa kuulemisesta, menettelyämme Eli se liittyy siihen päätökseen, mennäkö tuohon suuntaan vai ei. Jos kollegat haluavat mennä siihen suuntaan, niin voin kommentoida sitä ensinnäkin tarkistus neljä. Minä uskon, että ajatus siitä, että julkaistaan tietoja, voitaisiin huomioida sitten seitsemän. Siinä on enemmän epäilyjä. Pyytäisin selvennystä tästä niin, että pannaan tänne myös jotain tiedotuksesta ja koulutuksesta. Yhdeksän on vähäinen lisäys, jonka voin hyväksyä. Kymmenen on jo painavampaa tavaraa. Periaatteessa voin kyllä sitä puoltaa, että otetaan myös raakatieto mukaan. Yksitoista mielestäni vertailevat tilastolliset analyysit ovat jo epäsuorasti mukana EKPn toimivallassa, eli tarvitaanko tällaista lisäystä. Varovaisempi olisi 12 kohdalla, että rikkomisselvitykset julkistettaisiin. Sitä on syytä tarkalleen miettiä. Se on arkaluontoinen kysymys. 13 ja 14 ovat mielestäni tarpeettomia koska jos ajataan tiedon vääristeltyä tai muuttelemista, niin se ei tule sen virheellisten ja puutteellisten yhteydessä, mutta ehkä olisi järkevää lisätä sakkojen määrä, kuten on 15, 16, 17 tarkistuksessa todettu. Sen sijaan oikeudellisesti on hankalaa ottaa tänne mitään automaattista päivitysmekanismia kuten 20 esittää. 18 voidaan hyväksyä, 19 myös. No en tiedä, onko tämä oikea paikka tälle vaatimukselle kuitenkaan. Liittyen tuloihin. Tässä kommenttini tarkistuksiin totta kai olen valmis kuulemaan teitä ja huomioimaan ne myös sitten kompromissitarkistuksissa. Kiitos. Herr Balz. Herra Balz. <clears throat> Vorsitzender, ich möchte zunächst ein... Puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin sydämellisesti hyvästä työstä. Minäkin puhuisin lyhyesti. Olen kyllä sitä mieltä, että luottamukselliset tiedot täytyy pitää luottamuksellisina todellakin ja sen vuoksi tuen esittelijän tarkistuksia siltä osin, kun, niin kuin ne juuri äsken esiteltiin. Huomattaisin kuitenkin siitä, että miten kattava EKPn tiedonsaanti voi olla. Niin kuin esimerkiksi keskustelussa jo mainitsin, niin suhteellisuusperiaatiosta puhuittekin, niin se on olennainen teema. Täytyy varmistaa se, että raportointivelvollisuudet, tiedottamisvelvollisuudet ovat pk suhteen oikeasuhtaiset. Ja täytyy myös monipuolistaa tätä tiedotusvelvoitteita. Viitosen ja kutosen sen vuoksi olenkin jättänyt. Se mitä alakohtaisessa direktiivissä on jo päätetty tiedottamisvelvollisuudesta, niin EKPn eh, osalta sitä ei pidä jättää noudattamatta. Ja sitten minun kohdaltani viimeinen pointti vielä. Minä olen sen, tai olisin pidättyväinen seurausmaksujen korottamiseen, kuten kollegat ovat sanoneetkin. Jos kun nostetaan näitä maksuja, niin siinä täytyy olla kyllä varovainen. Kiitos. Thank you. Kiitos. En näe. Niin jää. E kyllä. Kei. Thank you. It is ECR. <laughs> um, I, I... ECR, kyllä. No eipä paljon lisättävää ole siihen, mitä te totesitte. Kuten totesin keskustelussakin, olen vakaasti sitä mieltä, että pitäisi käyttää kaikkein parhaimpia tilastotietoja valvonnassa, ja se johtaa parempaan valvontaankin myös ajatellen käytänteitä. Olen myös samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että voitaisiin laajentaa soveltamisalaa, joidenkin tarkistusten osalla tarvitaan omaa tarkastelua ja se pidettäisiin tässä vain YVMn puitteissa. Pieni kommentti kuitenkin, niin se vaikuttaa ehkä vähän turhan pikkutarkalta, mutta kun ajatellaan, mitä tässä nyt keskustellaan myöhemmin minun mietinnöstäni tämän perään, niin minä vetoaisin, että herra Fernandesin 19 tarkistus, mitä sitten teemmekin, niin että se olisi johdonmukainen kahden mietinnön kesken, että olisi jonkinlainen kytkös olemassa. En haluaisi, että mennään yhdessä mietinnössä toiseen suuntaan kuin toisessa voidaan tästä keskustella tässä ja sitten se hyödyttäisi seuraavaa. Kiitos. Indeed, yeah. Todellakin. Niin ja nyt Alde Koora. Thank you, Mr. Chair. Uh, I can... Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua aivan lyhyesti yleisä prioriteetteja tavoitteet koskevat sitä, että varmistetaan suhteellisuus ja luottamuksellisuus ja vältetään li turha taakka talouden toimijoille ja saada järkevä sanktiotaso luottamuksellisuudesta tieteen osalta olemme yhtä mieltä siitä, että on hyvin tärkeää ja tulemme tukemaan niitä äh, tarkistuksia, jotka tulevat lisäämään tietojen luottamuksellisuutta ja tietojen prosenttia. Sitten suhteellisuudesta on tärkeää varmistaa, että uudet vaatimukset ovat suhteellisia, oikeasuhtaisia ja pitää välttää turha taakka talouden toimijoille. Siis tuemme kaikkia tarkistuksia, jotka kattavat nämä seikat. Sitten sanktioista, mikäli tietoja, asianmukaisia tietoja ei tuo, toimiteta, tarvitaan selkeitä, suoria eikä liiallisia sanktioita. Suuret sanktioiden merkittävä lisääminen vaikuttaa liialliselta ja eriytetyt sanktiojärjestelmät ovat mielestämme tarpeettomasti monimutkaisia, eivätkä tuo mitään lisäarvoa välttämättä. Tässä kaikki. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Now for... Kiitos. Sitten Guest Marisa Matiasia ei näy. Kuvasta ei ketään. Sven. Ei huomatettavaa Sveniltä vihreältä. En tiedä, Joonas, haluatko tätä lausua? Eli keskustelu on lyhyt, mutta selkeää. Ei. Kiitos puheenvuoroista ja tuestakin pääosin esittelijälle niin, että vielä vahvistetaan luottamuksellisuutta. Totta kai huomioi myös Kein kommentin, kun hän viittasi jo siihen, että meidän pitäisi seuraamuksia käsitellä yhtäläisesti tässä, kuten seuraavassakin mietinnössä. Ja sitten seuraamusten nostaminen No ainakin tässä on parin kolmen ryhmän kanta selväksi tullut yleisesti ottaen taipumus olla laajentamatta liikaa tarkistusten soveltamisalaa. Tästäkin yksimielisyys jotakunkin poliittisten ryhmien kesken. Ymmärrän myös sen, mitä herra Baltz totesi. Suhteellisuudesta ole, totesinkin olevani samaa mieltä. Viisi tarkistuksen epäilyksenne liittyy siihen, koituko sitä lisäarvoa jos olette sitä mieltä, että se on lisävaatimus, niin voidaan kyllä miettiä sitä kuutosessa. Ehkä voidaan vähän keskustella vielä. Mutta eiköhän tässä nyt jotakuinkin ole yhteisymmärrys löytynyt, jonka pohjalta edetään. Varmaan löytyy laajempikin sopu, ehkä jotain kompromissia pannaan äänestysluetteloon. Eikö tämä riitä tästä mietinnöstä? Ja niin juu, määräaika, äänestys 11. marraskuuta yhdessä tämän toisen kaksosmietinnön kanssa Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia. Eli esittelijä Kay Swinburne. Thank you. Um, and thank you all. Kiitos ja kiitos tarkistuksista mietintöön. Vain 25, joten varmaan pystyn käymään aika lyhyesti läpi. Ja suuresta osasta ollaankin yhtä mieltä, niin melkein voin kaikkia tarkistuksia tukea, joita täällä on esitetty. Muutama poikkeus. Osa-alue, joka näyttää kiistanalaisimmilta, kattaa tarkistukset 15-18, eli seuraamusten julkistaminen EKP alun perin ehdotti, että täytyisi lykätä, pystyä lykkäämään julkistamista aina kun haluavat ja nyt Siis he ovat painostaneet ja ovat lähettäneet minulle viestiä, miksi olen väärässä, niin, mutta kyllä poliittisten ryhmien kesken on konsensus siitä, että alkuperäinen ehdotus antaa liikaa harkintavaltaa EKPlle. Sitä ei voida hyväksyä ja avoimuuden pitäisi olla yleinen sääntö, eli tästä on konsensus vaikkakaan EKP ei ole samaa mieltä meidän kanssamme. Kuitenkin, kun olen tehnyt työtä markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin kanssa, niin tietysti on optio viivästykselle. Jos seuraavaksi julkistamisella olisi se vaara, että vääristää markkinoita. Niin siitä syystä olen kyllä sitä mieltä, että viivästystä tarvitaan, mutta miten pitkä viivästyksen pitäisi olla? Onko kolme vuotta oikea luku? pidempinä aikana, jolloin EKP voi seuraamuksia, seuraamusta julkistamista lykätä, vai pitäisikö se olla lyhyempi? Ja nyt sitten muutaman tulevan päivän kuluessa, jos saisin suoraa palautetta, toivottavasti tämän koko se loppuun mennessä jopa, niin tiedämme sitten, että onko kolme vuotta liian pitkä, liian lyhyt, vai että olisiko joku alempi tai ylempi tästä luvusta, mutta mikä se luku on, niin se pitäisi nyt todellakin tietää. Mutta vaikka sallisimme, että julkistamisen lykkääminen tapahtuu, niin silloin täytyy tämän valiokunnan, työvaliokunnan kanssa lähteä keskusteluun, jotta voidaan luottamuksellisesti keskustella, mitä on tapahtunut ja miksi julkistamista lykätään. Uskon, että jotkut ryhmät ovat sanoneet, että pitäisi olla mitään viivästystä lykkäämistä ja nolla viivästyksestä mennään sitten varmaan viiteenkin vuoteen asti. Eli aika mielenkiinnolla saisin, haluaisin kyllä tietää, että miten pitkä lykkääminen pitäisi ihmisten mielestä olla. Esimerkiksi EPP ja ALDE, missä heidän kantansa tässä suhteessa ovat, niin siitä ne ole vielä selvillä. Sen vuoksi pyrin ehdottamaan kompromissia Varmaankin tämän päivän keskustelun se voidaan tehdä, jos konsensukseen ei tänään päästä, niin ehkäpä sitten muutaman seuraavan päivän aikana niin, että vaihdetaan kirjallisesti mielipiteitä. Sitten tekniset tarkastukset tähän kohtaan. Herra Gigold on jättänyt tarkistuksen siitä, että SSM sopeutetaan sanamuotoja. Nyt jos sitten ymmärrän oikein, niin varmaankin olemme täysin samaa mieltä ja avoimuudesta sitten menettelyssä, jota herra Sanse ehdottaa. Siinäkin olen täysin samaa mieltä periaatteen kanssa. Avoimuutta tarvitaan todellakin siitä, että mikä on se prosessi, jota käytetään lykkäämisillä. Se ei pitäisi olla menettely vaan pitää olla nimenomaan järjestelmä sen päättämisen, että milloin lykkäys sallitaan. Mitä tahansa nyt tehdäänkään, niin pitäisi olla täysin avointa ja perustua sääntöihin ja varmistaa, että sääntöjä sovelletaan kaikkiin samalla tavoin ei ole syrjimistä. Ja on tärkeää, että EKPlle annetaan puitteet, joiden myötä he voivat toimia asianmukaisella tavalla. Myöskin järjestelmä olisi tarpeen. Täytyy myös harventaa sekaannustarkistuksen 6, jonka minä jätin, ja Svenin 23 välillä. Sven varmaan pyrkii ihan samaan, ja täytyy vain varmistaa, että sanamuoto on oikea. Joten pyydän, että sihteeristö tässä meitä auttaa tässä sanamuodossa, jotta voidaan varmistaa, että meillä on sanamuoto, joka todellakin on oikeudellisessa mielessä elinkelpoinen ja moitteeton ja välittää se viesti, jota haluamme välittää. Ja ehkäpä suullinen tarkastus voidaan jättää, jotta varmistetaan, että sanamuoto siinä on hyväksyttävissä kaikille. No sitten yksittäisistä tarkistuksista. Se, joissa on niiden ongelmia minulla. Herra Fernandes 19 ja 20, jossa viitataan aiempiin mietintöihin. Kyse on siitä, että mihin seuraamusten tulot menevät. Ja olisin kiitollinen, jos nyt ne, jotka kommentoivat, niin kertoisivat, että oletteko sitä mieltä, että niin kuin minä olin sitä mieltä alun perin, että menisi siis EKPlle, rahoitettaisiin tutkimuksia ja oikeudellisiin kustannuksiin, kun tätä seuraamusmenettelyä sovelletaan, niin kuin toimivaltaisella viranomaisella olisi kansallisella tasolla nykyisin. Täytyy olla avoimuutta, siitä on samaa mieltä siitä, miten tulot käytetään ja on tärkeää, että ei salita sitä, että tästä tulisi joku merkittävä tulolähde EKPlle. Mutta ei ole kuitenkaan varma, että mikä oikeusperusta olisi, jos sitten sakkomaksut jollekin muulle elimelle suunnattaisiin. Mitä oikeusperustaa sitten Fernandes käyttäisi, sitä olisin kiinnostunut, ja mitä muut poliittiset ryhmät ajattelevat, että pitäisikö sakkomaksut jäädä EKPlle tehtäviensä suorittamiseen näiden rahoituksellisten seuraus, seuraamusten soveltamiseen, joko kriisiratkaisurahastoon tai yleisemmin EU-budjettiin. Onko se ratkaisu? Paltsin tarkistus 2513 kansainvälinen yhteistyö seuraamuksessa. Se on hyvä. Tietysti on ollut yrit, rajat ylittäviä skandaaleja viime vuosina. Talousrikokset eivät tunnista rajoja, eivät edes alueellisia rajoja. Eli valvojan täytyy tehdä yhteistyötä, se on tärkeää, jotta Nämä seuraamusjärjestelmät toimivat johdonmukaisesti yli rajojen. 11 tarkistus, joka koskee syrjimättömyyttä. Mavrides on hyvin tärkeää, että syrjintää ei ole järjestelmän sisällä ja että säännökset SSMstä ovat noudatettuja. Tietysti oletan, että onkin, mutta tällä hetkellä nyt minulle on annettu neuvo, että teksti nykyisellään ei näytä olevan täysin sopusoinnussa SSM kanssa, yhteisen valvontamekanismin kanssa, ja täytyy ainakin tutkia, että millä oikeusperusteella toimitaan ja onko se johdonmukainen SSM kanssa. Ja jos ei ole, niin sitten tehdään se johdonmukaiseksi. Saaren ja sopusointun keskenään, että kyllä varmaan voidaan löytää tapa, jolla se toimii, koska periaatetta täysin tuen. 14. Herra Ferber. Vähän minulla on tässä huolia olen vähän huolestunut, että minun ymmärtämykseni pankkiunionista ja yhteisestä valvontamekanismista oli oikeastaan se, että EKP kyllä ottaa tämän vastuun itselleen. Mutta tämä keskustelu varmaan täytyy nyt käydä, jos mahdollista. Ja voidaan saada selville, että onko kansallinen toimivaltainen viranomainen lopullisessa vastuussa vai EKP tämän pankkiunionitekstin puitteissa. Kuka on seuraamusjärjestelystä vastuussa, miten sitä sovelletaan. Eli täytyy nyt kannat selvittää. Ymmärrän kyllä, että on joitakin oikeudellisia perinteitä eu joiden mukaan sitten toimivaltainen viranomainen, joka soveltaa edelleen seuraamusmenettelyitä. Eli yritän ottaa sen mukaan tarkistukseen kolme. Se on sopusoinnussa herra Ferberin huolien kanssa, niin tämä. Mutta mielelläni kuulisin kommentit siitä, että missä tasapaino löydetään toimivaltaisen viranomaisen kansalliselta perustalta väestön EKP itse. Ja toivon, että tuli selväksi, että se mitä tällä viikolla yritän tehdä on ehdottaa kolmea kompromissia, joista varmaan olemme aika paljon samaa mieltä ja se, toivottavasti pystytään äänestämään kuten suunniteltu ensi keskiviikkona, kun ei varmaan haluta pankkiunionin toteuttamisen aikatauluun puuttua. Eli jos tämän viikonloppuun mennessä saataisiin kirjallisessa muodossa, niin... Mutta jos ette ole tekstiä vielä nähnyt, niin saattaa olla liikaa vaadittu. Okay. Kiitos, Kei. Kansanpuolueen varjo, Ferver. Okay. Kiitos teille tehdystä työstä nyt kun tarkistuksia tarkastellaan, niin keskitytään kolmeen teemakokonaisuuteen, joita täytyy tässä käsitellä. Mikä on oikeavoimuuden taso, erityisesti julkistamiskäytännöissä, seuraamuspäätöksissä, siitähän puhuitkin Kate. Toiseksi, miten vanhentumisajat määritellään, mistä vanhentumisaika alkaa, mistä vanhentumisaika sitten voidaan pysäyttää, millä kriteereillä ja sitten toimivaltuudet on se kolmas kokonaisuus. Ja näistä kolmesta on tehty tarkistus. Ja tästä voidaan nähdä, että mitä tulee avoimuuteen, niin periaatteessa on ihan oikein, että avoimuutta saadaan aikaan. Mutta ensimmäisessä keskustelussa jo sanoin, että kaksoisrangaistavuus, niin että markkinat ja valtio, siis valvonta toisaalta ja sitten vielä markkinat – jos liian aikaisin julkistetaan, niin tätä kyllä pitäisi välttää. Yksinkertainen rangaistus on tarpeeksi. Eli tarvittava pidättäyty, pidättyväisyys siinä. Eli olen tehnyt tarkistuksen, että ne seuraamukset julkistetaan, jos oikeussuojakeinot on käytetty loppuun. Ei siis ole tähän mihinkään vuoden määräaikaan sidottu. Mielestäni tämä on ihan järkevä tapa, koska Kokemus osoittaa, että monista seuraamuksista valitetaan. Ja sitten toimivaltuuksissakin tähän vielä palaan myöhemmin, että kun muutoksen hakua esitetään, niin siihen pitää olla selkeä oikeustie. Ja niin kauan kun nämä käsittelyt ovat voimassa, niin nämä ei ole oikeusvoimaisia, eikä silloin voi myöskään olla julkistamista. Mitä tulee sitten vanhentumismääräaikoihin, siinä olisi järkevää, että sitten kun viranomaiset saavat rikkomuksesta tiedon, niin vanhentuminen alkaa ja tulee esille tapauksia, että kestää liian kauan ennen kuin hallinnolliset virheet pystytään saamaan selville. Siinä mielessä ei pitäisi liikaa liian nopeasti vanhentua. Hallinnollisissa seuraamuksissa on ilmeistä, tästä olenkin jo puhunut. Onko se sitten EKP vai ei? Siis tämä on toimeenpantavissa vain silloin, kun se on kansallisen viranomaisen puolella. Haluan ottaa tämän ongelman esille ja toivotan kyllä Niin en tiedä, välitäkö euroalueesta, mutta tässä minulla olisi ehdotus, että pankkien osalta olisi niin, että toimivaltaiset viranomaiset kansallisella tasolla ovat yhdessä EKPn kanssa ja kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin vain seuraamukset asettaa. Muuten tätä ei voida oikeudellisesti toteuttaa. Ja sen vuoksi pidän tätä ratkaisevana kohtana. Toivottavasti nyt sitten tässä lyhyessä ajassa pystyy vastaamaan tähän laajan kirjan kysymyksiäsi. Sitten tämä montako vuotta sitten on järkevää, pitäisi olla järkevää mitä tehdään, eikä käydä sitä kaupankäyntiä, eikä nyt sitten geometrisiä tai aritmeettisiä kriteereitä käyttää, heitellään vuosia sinne ja takaisin. Sen vuoksi omaa esitystäni pidän edelleen järkevimpänä. Mutta jos tästä nyt sitten ei päästä sopuun, niin sitten hänestykset osoittavat. Mutta toivottavasti nyt olennaiset kohdat olen tällä nyt kattanut. Mutta EPP on kahden voi on käytössä kahden keskeisen neuvotteluihin esittelijän kanssa tietysti edelleen. No, Kiitos. Kostas, SDn varjo. Kiitoksia. Tästä mietintöluonnoksesta kaksi lyhyttä kommenttia. Tarkistus yhdeksän. Kaikilla me yhtä mieltä siitä, että avoimuuden pitäisi olla prioriteetti, mutta aina on jotenkin poikkeuksia. Kaikilla me yhtä mieltä siitä, että oikeutus on, tässä on aivan riittävä. Kuitenkin meidän pitäisi muistaa, että yhtäläinen kohtelu kaikille pankeille koosta riippumatta – on jotenkin tehtävä hyvin selväksi. Sitten toinen asia. Tarkistus 11. Mitä tulee tähän ristiriitaiseen tekstiin ja komparatiivisen etuun ja kilpailuolosuhteisiin, haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen, jolla erotettaisiin tämä tekstin osa eri lauseeseen niin, että se irrotettaisiin tästä kohdasta. Um, as far as the uh, amendment six. Sitten tarkistus kuusi. Jos minun pitäisi valita, niin Tämä sanamuoto joka koskee rikkomusmenettelyn aloittamista, niin valitsisin sen siitä syystä, että jollakin tavalla tässä rajoitetaan subjektiivisuutta. Jos vertaan tätä sanamuotoon, jonka näin jossakin toisessa tarkistuksessa, Mahdonko olla nyt riittävän selvä sanainen? Voisimmeko keskustella mahdollisesti tästä? Kiitoksia. Thank you. Now, Selvä. Ja sitten Koora Allesta. Mr. Chair. Uh, well, in general... Kiitos puheenjohtaja. No, kaikki tärkeimmät kysymykset liittyvät seuraamusten julkistamisen aikatauluun ja ilmoittamisesta markkinoille ja valvontaelimille, mutta tämä koskee myös aikajanaa siinä, kun EKP täytyy tehdä päätös sakoista ja seuraamuksista. Meidän täytyy taata, että menettelyt ovat ymmärrettäviä, selkeitä, läpinäkyviä ja toitetaan riittävän ajoissa. Kiitos esittelijälle tässä tehdystä työstä. Seuraamusten julkistamisesta totesin, että yleisenä sääntönä olisi, että EKP julkaisee seuraamuspäätökset, mutta EKP pitäisi olla harkintavalta olla päät- päättää myös olla julkaisematta, jos päätös ei ole vielä lopullinen ja muutoksena kun ei ole toteutettua. Miten sitten hallinnolliset seuraamukset lasketaan? Me tässä täytyy tarjota enemmän tietoa päivittäissakoista, mitä se esittää. Mutta ne ei ole, tämä esitys ei ole järkevä tapa edetä. Mitä tulee aikatauluihin sitten menettelyissä, päätöksissä ja seuraamuksessa yleisenä sääntönä haluaisimme pitää kiinni perinteisemmästä vanhenemissäännöstä, että saadaan selkeyttä myös luottolaitoksille, rahoituslaitoksille. Eli päätökset on tehtävä kohtuuajassa viiden vuoden jälkeen, sen jälkeen kun sääntöjen rikkominen tapahtui. Totta kai tätä voidaan mukauttaa, mutta sen on oltava kohtuullista kuten viitistä vuotta on esitetty ehdotettu EKPstä. Jotta tämä olisi selkeämpää, niin voimme tukea kaikkia tarkistuksia, joita herra Ferver ja herra Valtz ovat tehneet. Että sen sitten tiedät. Thank you. Kiitos. Gue Marisa Matias. Obrigada. Acabei de chegar. Peço desculpa não niin, kiitoksia. Juuri istuin tähän niin Anteeksi vain, en voinut kuulla tätä keskustelua alusta asti. En ole Guen varjoesittelijä, vaan Miguel se on varjoesittelijä, mutta hän ei ole paikalla. Haluaisin nyt vain esittää joitakin huomioita yleisellä tasolla, koska koskevat tätä EKPn asiaa. Tiedän, että usein Oh, rajoita itseämme näissä toimissa, mutta on, mielestäni on mahdotonta mennä eteenpäin, ellei kunnolla arvioida rahapolitiikkaa ja tapaa, jolla rahapolitiikkaa EKP on toteuttanut tähän mennessä. Tässä on kaksi asiaa, jotka huolestuttavat minua erityisesti. Ensinnäkin, mikäli emme tee kunnollista arviointia koskien ekp rahapolitiikkaa ja sen tehokkuutta yhdessä muiden politiikan alojen kanssa, joita viime aikoina on täytäntöön pantu, tulokset tulevat olemaan samoja. Ja vaikka paljon myönteisiä tuloksia on ilmoitettu, niin totuus on se, että rahapolitiikka on tähän mennessä ollut katastrofaalista. Olemme saaneet valtavan pääomaruisken. Pankkisektorilla siis on saanut valtavan pääomaruisken halpaa rahaa, joka meni pankeille, ei reaalitaloudelle koska aggregoitu kysyntä on edelleen valtava tarve ja ongelma. Mikäli jatkamme tällä samalla ekspansiivisella rahapolitiikalla niin, että äh, rahat eivät päädy reaalitalouteen, vaan pankit äh, pitävät tämän, nämä pääomat niiden on tehtävä jotakin pääomalla ja ne tekevät mitä ne ovat tehneet, eli keinottelevat. Keinottelupolitiikkaa siis on tulossa. Minun mielestäni nämä kysymykset ovat toisiinsa liittyviä ja mielestäni EKPn toimintaa koskevassa mietinnössä meidän olisi otettava tämä esille ja ehdotettava konkreettisia ehdotuksia, kuten poliisin miksi ehdotuksia, jos otamme huomioon ainoastaan – Tähän mennessä äh, toiminta, en tiedä miten voidaan saada mitään myönteisiä ratka- äh, tuloksia aikaan EKPltä. Rahapolitiikka on ollut hyvin virheellistä, äh, kun ajatellaan toimintaa ja tuloksia. Puheenjohtaja. Niin, puheenjohtaja, luulen, että tästä asiasta emme puhunut, vaan Swinbonin sanktiokysymyksestä. Matias, pahoittelen. No, minä nyt tämän puheenvuoron joka tapauksessa nyt jo annoin ja nyt voisin sitten puhua EKPstä. No, no okay, no tain muita No, mutta ehkä en enempää kommentoi. Niin, anteeksi, sanktioista minulla ei ollutkaan mitään sanottavaa, pahoittelen, mutta annoin jo puheenvuoron seuraavasta asiasta. So, joo. Kyllä se on kirjattu kuitenkin ylös. Okay, so we, we move to the next speaker, you want to say... Seuraava puhuja, Haluat tästäkö jotain? Vai? No sitten Sven vuorossa. Well, I, uh, I will, I'm now relieved. No nyt olen helpottunut. Ajattelin, että aika pian siirryttäisiin kapitalismin yleiskritiikkiin kuin näkökulmasta. Mutta se toisen otsakkeen alla. No tästä mietinnöstä voimme olla samaa mieltä sen kanssa, mitä esittelijä on tehnyt suurelta osin. Myöskin tarkistuksista olemme suurelta osin samaa mieltä, mutta yksi ja kolme tarkistuksista on vähän huolia. Kysymys siitä, että onko tämä yleisten markkinoiden periaatteen kanssa sopusoinnussa. CRD, CRAssa meillä on tästä säännöksiä, niistä ei pitäisi poiketa ssm yhteydessä, yhteisen valvontamekanismin yhteydessä, täytyisi varmistaa, että mietintö on sopusoinnussa sen kanssa, mitä sovelletaan sitten muilta osin yhtenäismarkkinoilla. Ja vähän olemme huolissamme, että näin ei välttämättä olisi, ja tätä pitäisi ehkä tarkastella tarkemmin. Mutta muuten ollaan aika samalla linjalla. Myös huomasimme, että on tämä yleinen ajatus tai yhteinen ajatus tarkistuksestamme 18 sitten tämä umpeenmenoajat. Yleisesti ottaen valvonta-asiat ovat todennäköisesti monimutkaisempia kuin rahoitukselliset seuraamukset, jotka tulevat rahoitus, rahapolitiikkapuolelta EKPstä. Ja sen vuoksi on legitiimiä, että niiden vanhentumisaikojen pitäisi olla pidemmät. Toisaalta se metodi, jolla päiväkohtaiset sakot lasketaan, joita EKP tässä ehdottaa, verrattuna sitten näihin yhdenkertaisiin sakkoihin, ovat aika monimutkaiset. Eli päiväkohtainen sakko valvonta-asioissa on yksi kautta 713 yhdenkertaisesta takoista, kun taas rahapolitiikkapuolella se on yksi 15 osa. Mietimme, että miksi ei ole samaa suhdetta sitten olisi yksinkertaisempi laskentatapa sitten kollegoiden tarkistuksista. Ymmärrän Markuksen huolen. Hän periaatteessa sanoi, että ei pitäisi julkistaa seuraamuksia ennen kuin oli mahdollisuus sitten esittää sitä oikeudellisessa mielessä muutoksenhaku. Siis ei tietenkään pitäisi julkaista seuraamusta, jos ei voi olla varmoja. Ehkäpä se olikin väärin ja sitten saa rangaistuksen. Voihan EKPkin erehtyä ja sen vuoksi ymmärrämme peruslogiikan tarkistuksessa 16 Ferberiltä, mutta kysymys on siitä, että jos on oikeudelliset rajat julkaisemiselle, niin täytyy varmistaa, että tämä tarkistus ei sulje pois sitä, että tiettyjä seuraamuksia julkistetaan ollenkaan, koska tämä olisi sitten tätä yleistä periaatetta vastaan, joka yhteisön laissa on, että kaikki seuraamukset yleisesti ottaen pitäisi julkaista. Ehkä tästä löytyykin sanamuoto, jossa ylläpidetään tätä avainajatusta, mutta ilman, että se johtaisi tilanteeseen, että, koska, että pelkästään vanhentumisajan takia että tietyt seuraamukset eivät tulisi julkistettua. Koska siinä sitten, jos mennään tuomioistuimeen, niin voi välttää sen, että, ju, että julkaistaan ylipäänsä. Ja jos nyt ymmärsin oikein, mitä Markus Ferber sanoi, niin tämä tainnut hänen tarkoituksensa olla, eikä itse asiassa se olisi sopusoinnussa sen kanssa, mitä yhteisölaissa on. Tässä ajatuksemme tästä. Mutta varmaan hyvät kompromissit tästä löytyy ja ei tässä mikään suuri sota ole kapitalismista tai rahapolitiikasta, jota tässä nyt käytäisiin. Kiitos. Esittelijä vielä, vai herra Valts? kurz. Ähm, Ihan lyhyesti omasta näkökulmastani vielä haluaisin esittää sen, että on todellakin oikein, että odotetaan julkaisemista ennen kuin oikeusoikeutta käytetty Jos nyt ei haluta epävarmalle maalle lähteä, niin se on erityisen tärkeää. Yksi kohta on erityisen tärkeää. Jos tarkastellaan kansainvälistä kehitystä, esimerkiksi sanktiot eurooppalaisia pankkeja kohtaan Yhdysvalloissa. Viime kuukausina on joitakin esimerkkejä ollut. Tässä on koettu aika pelottavia esimerkkejä osittain. Meidän kaikkien ja kaikkien meidän pitäisi tehdä enemmän sen eteen, että pidemmälle menevää yhteistyötä seuraamuspolitiikassa olisi globaalilla tasolla. Tiedän, että ei se ole yksinkertaista. Eikä se pitäisi olla pelkästään vetoamus, vaan loppujen lopuksi meidän pitäisi oikeasti mennä siihen suuntaan. Ja yhden asian pitää olla selvä, joka on epäasianmukaisesti toiminut, niin täytyy saada rangaistus. Mutta ei voi olla niin, että sanktiot ulkomaista tytäryhtiötä vastaan oli täällä tai sitten Yhdysvalloissa, että tehdään niin drastisesti, että sitten on tulva kilpailukykyvääristämissyytöksiä. Nämä tapaukset ovatkin olleet aika paljon kilpailua vääristäviä, joten olisikin hyvä, että nyt sitten seuraamuspolitiikkaa yritetään säännellä myös globaalilla tasolla ja siihen myötä vaikuttaa. Ja kiittäisin sinne esittelijää. Ja haluaisin sanoa, että tuen täysin Markus Ferberin tarkistuksia. Thank you. Kiitos. Ihan lyhykäisesti, jos mahdollista. Yksi puheenjohtaja lyhyesti. Tänään olemme kuulleet EKPn valvontaelimen puheenjohtaja. Hän puhui sen puolesta, että pankkimarkkinoita eurooppalaistettaisiin ja tämän, tämän takana on täysin eurooppalaiset pankit. Kaikki ovat yhtä mieltä tästä ponnist- ehdotuksesta, mutta siitä tulee merkittäviä riskejä. Lähinnä se, että ei ole olemassa pankkikriisin ratkaisurahastoa, joka olisi tärkeää siirtymää aikaa varten. Ei myöskään ole mitään pysyvää talletussuojajärjestelmää. Tämä valiokunta viime kaudella oli erityisen sotaisa, kun se pyrki parantamaan kriisin ratkaisurahastoa neuvoston ehdotukseen verrattuna ja tavoitteena oli parantaa pankkiunionin toimintaa ja parantaa valvontaelementtejä ja, ja koko pankkiunionin selviytymistä tulevina vuosina. Ja siksi olimme sitä mieltä, että sanktiot sekä tässä asetuksessa että muussa aikaisemmassa voisivat olla toisenlaisia, kunnes on riittävästi rahoitusta ja niin, että voitaisiin parantaa pankkiunionin uskottavuutta. On totta, että esimerkiksi nämä tietyt sanktiot eivät liity, eivät mene millekään komissaarille, vaan eu budjettiin. Toisilla oikeuskäyttöalueilla sanktiot menevät EKP, mutta tässä tilanteessa ja pankkiunionin tilanne huomioiden olemme sitä mieltä, että pitäisi huomioida – mahdollisten sanktioiden tilittäminen pankkikriisin rahaston tilille. Now the report. No niin, sitten esittelijä Kei. Thank you. I've Kiitos. Kiitos. Seuraavan vuorokauden aikana keskustelun kaikkien varjoesittelijöiden kanssa, että saadaanko sitten kompromissit aikaan. Olemme varmaan samaa mieltä, että hyvin pieniä eroja välillä me on, joten ehdottaisin, että saan kirjalliset kompromissit seuraavan vuorokauden aikana julkaistua. Sihteeristön kanssa sitten vielä tämä kielenkäyttö, että se on asianmukaisesti ja kattaa kaikki eri tarkistukset ja että ne sopivat yhteen ja sopivat yhteen eri lainsäädäntöjen kanssa, ei pelkästään CRD4, jonka kanssa se pitää olla sopusoinnussa, täytyy olla myös SSM, SRM kanssa sopusoinnussa ja myöskin markkinaväärinkäytöksiä koskevan direktiivin kanssa myös. Eli täytyy varmistaa, että ollaan johdonmukaisia. Varmaan se voidaan sihteeristön avulla tehdä seuraavan vuoden aikana. Joten odotan sopua tästä ja äänestystä seuraavan viikon tiistaina. Toivottavasti loputkin mietinnöistä niin olisivat yhtä yksinkertaisia kuin tämä näyttää olevan. Kiitos. hei, Sitten viimeisen kohtaan ei anteeksi, äänestys toimitetaan 11. päivää marraskuuta yhdessä tuon äskeisen kanssa tilastoihin liittyen. Sitten seuraava mietintö, seuraava kohtaesityslistalla. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2013 esittelijä on Paolo Falva Vivegan. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, aivan ensiksi haluaisin asettaa tämän mietinnön yhteyteensä. Kyseessä on Nekopen 2013 kertomus, mutta nythän olemme saapumassa vuoden 2014 loppuun. Tänä vuonna on ollut merkittäviä tapahtumia EKPssä ja merkittäviä merkittäviä toimia sieltä on ilmoitettu. Vuonna 2013 taloudellinen konteksti oli sellainen, että vaikka PKT oli laskenut 4,3 prosenttia ja vaikka työttömyys oli 12 prosentissa, niin alkoi jo näkyä tunnelin päässä valoa ja aloimme nähdä ensimmäisiä merkkejä siitä, että talous alkoi elpymään ja tämä elpyminen vahvistui vuoden 2014 aikana, vaikka vaikka joitakin pilvetaivalla olikin, ja jotkut sanovat, että saattaa olla, että olemme kolmannen taantuman kynnyksellä, niin kuitenkin talous kyllä kasvaa, ei sillä tasolla kuin toivoisimme, mutta kuitenkin myönteisesti, koska tänä vuonna odotetaan, että talous kasvaisi 1,2 prosentilla. Inflaatiosta vuonna 2003 2017 vuosi päättyi euroalueella 1,3 prosentilla. Tämä on kaukana tavoitteesta, jonka, joka on EKPlle e osoitettu perussopimuksesta, jonka mukaan inflaation pitäisi olla lähellä 2 prosenttia, mutta 2 prosentin alapuolella. On myös totta, että syyskuussa 2014 inflaatio saavutti pienimmän määränsä 0,3 prosenttia. Se on vielä kauempana tavoitteesta, joka, joka on vahvistettu Euroopan unionin perussopimuksessa. Mitä sitten tulee yksityiseen luottuttamiseen, olemme miinuksen puolella vuonna 2013. Minä oli vuotuinen negatiivinen luototus 0,4 prosenttia miinuksen puolella ja niin kuin tänään kuulimme valvontaelimen puheenjohtajalta sen jälkeen, kun markkinatilanne muuttuu, niin voidaan, voi olla, että luotot vielä vähenemät ja on eri, eriäväisy, eroavaisuuksia maiden välillä periferiassa luotonanto on vähentänyt enemmän vielä ja Keski- ja Pohjois-Euroopassa tällaista ongelmaa ei niin ole. Nämä er, näiden erojen pitäisi kuitenkin pienentyä ja näin voitaisiin saada kasvun ja vauhtia ja työ, työttömyyttä vähentymään. Vuoden 2013 aikana uskomme, että EKP olisi voinut ryhtyä tehokkaampiin toimiin mitä tulee markkina, rahoitusmarkkinoiden pirstoutumiseen, ja kaipasimme tehokkaampia toimia. Respecto a la desfragmentación de los mercados eh, financieros. Pero también hay que... Mutta on myös todettava, että keskuspankki on toiminut nopeasti ja näin ollen on pystytty vähentämään eh, Äh, rahoitusmarkkinoiden stressitasoa euroalueella ja on päästy myös siihen, että on saatu palautettua luottamus yhteiseen valuuttaan. Tämä taas on aiheuttanut sen, että korkotaso on laskenut ja nämähän ovat jo valtioiden rahoitusvälineitä. Näin ollen äh, jäsenvaltioilla on ollut vähemmän käytettävissään velan korkojen maksuun, mutta on myös muistettava se, että talouden elpyminen ja työpaikkojen luominen edellyttää yhteisiä toimia. Ainoastaan rahapolitiikalla ei päästä kasvuun ja talouden elpymiseen. Ekspansiivinen rahapolitiikka edellyttää myös sitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat vahvimmin mukana. Tietenkin merkittävimmät jäsenvaltiot mm, vahvasti tarvitaan mukaan, mutta on tärkeää, että myös Euroopan toimielimet ovat mukana. Meidän on oltava tietoisia näistä asioista, eikä pidä pettää kansalaisia sillä, että ainoastaan pelkällä rahapolitiikalla ei voida saada aikaan kasvua ja työpaikkoja, vaan tarvitaan yhteisiä toimia, jotta saavutetaan kasvua ja kestäviä työpaikkoja ajan myötä. EKPn ilmoittamista toimista kesäkuussa 2014. Niiden tavoitteena on lisätä tasetta miljardilla eurolla. Nämä toimet ovat merkittäviä ja toivotamme ne tervetulleeksi, mutta toisaalta niillä ainoastaan pystytään voittamaan aikaa Ja Euroopan toimielimissä meidän on ryhdyttävä riittäviin toimiin, jotta voidaan varmistaa talouden integraatio ja, ja poliittinen integraatio. Ainoastaan EKP yksin ei voi ratkaista jäsenvaltioiden rakenneongelmia, vaan jäsenvaltio toimielinten kanssa yhteistyössä niiden on toimittava kansallisella tasolla, jotta saadaan vahva pohja – jolle voidaan rakentaa kasvua ja työpaikkojen luomista euroalueella. Ekspansiivinen rahapolitiikka yksin ei voi edistää aggregoitua kysyntää. EKPn toimilla on väliaikainen vaikutus ja niiden merkittävin etu on se, että ne on, niiden kautta jäsenvaltiot ja EU-toimielimet saavat aikaa ja voivat vahvistaa finanssipoliittisen tilanteensa ja täytäntöpanan ne uudistuksia, joiden kautta kyllä voidaan edistää kasvua ja työpaikkojen luomista. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että EKP on täysin riippumaton, kun se harjoittaa rahapolitiikkaansa, niin kuin perussopimuksessa todetaan. Haluaisin myös todeta, että mitä tulee tähän ensimmäiseen uni- pankkiunionin pilariin, eli yhteisen valvontamekanismin, niin kuin tänä iltana olemme nähneet. Huomenna 4. marraskuuta se EKP aloittaa toimintansa ainoana yhteisenä valvojana euroalueen suurten pankin osalta. Tämä on merkittävä askel rahoitusmarkkinoiden integroinnissa ja näin voidaan taata luottamus rahoitusjärjestelmään ja rahoituksen vakauteen. Lopuksi haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentin valvonta ja demokratian tai on keskeinen, kun ollaan luomassa tätä uutta valvontarakennetta. Nämä ovat päälinjat mietinnössä. Nyt olen tietenkin valmis kuulemaan e, kollegoita, erityisesti varjoesittelijöitä. Ja varmasti voin ottaa huomioon. Kiitoksia. Kiitos. Ja Seuraavaksi varjoesittelijät, kollegat, pyydän, että puhuette noin kolmisen minuuttia. Pidätte kiinni tuosta aikarajasta, koska aika rientää. SD-ryhmästä Renato Soru. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Emme ole vielä riittävän pitkällä kontaktinotossa, eli eikä se tällä viikolla onnistu, että voi kertoa kantarivasta seuraavaan kokoukseen. Thank you. Kiitos. ECR. Herra Marias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Haluaisin kiittää esittelijää hänen mietinnöstään. Tämä perustuu EKPn 300-sivuiselle kertomukselle. Nyt todetaan, että vuonna 2013 meillä on negatiivista kasvua, tämä on totta. Nyt on tärkeää, että puhumme kasvusta, joka luo työpaikkoja, emmekä ainoastaan kasvusta lukuina. Meidän on siis ryhdyttävä konkreettisiin toimiin, jotta voidaan torjua työttömyyttä, joka on todella saavuttanut huimia lukuja, varsinkin Etelä-Euroopassa. Maasta toiseen työttömyysluvut vaihtelevat 5-16 ja Espanjassa nuorisotyöttömyys 53, Kreikassa 57 prosenttia, Saksassa kuitenkin 7 prosenttia, Itävallassa 9 prosenttia, joten nämä ovat hyvin vakavia asioita. Myös deflaatio on asia, jota on käsiteltävä samoin kuin maksuvalmius koska pankit ovat saaneet miljardeja euroja rahoitusta, mutta nämä rahat eivät ole päätyneet markkinoille. Haluaisin esittää yhden, ottaisille yhden asian, jonka, joka esittelen on suunta ottaa huomioon. Täällä on vakava asia. Sanoitte aivan oikein, että EKP perussopimusten mukana ja eri artikloiden mukaan ei voi rahoittaa hallituksia, mutta eihän se tarkoita, että on pentävä toiseen ääripäähän. Jos katsotaan näitä prosenttimääriä ja nykytietoja, niin näette, että EKP vuoden 2013 osalta oli voittanut, oli voittanut 1,4 miljardia euroa. 900 miljoonaa euroa niistä tuli obligaatioista, joita EKP osti Euro- Etelä-Euroopan mailta – sekundärimarkkinoilta ja nämä obligaatiot ostettiin 70 prosentin etumaksulla, joten se on tehnyt valtavasti voittoa vuonna 2013 ja suuri osa näistä voitoista joutuvat Kreikan obligaatiosta. Eihän näin voida jatkaa. On aivan mahdotonta, että EKP ostaa 40 prosentin alennuksella obligaatioilta ja sitten edellyttää, että niistä maksetaan no, nimellishinta. Kreikalle se tarkoittaa, että sen on joutuva maksamaan 10 miljardia EKPn obligaatiosta, vaikkei EKP maksanut niistä kuin 6 miljardia. Tämä on valtava ero. Ja tämä, tässä on kyse pelkästään keinottelusta. Ei tällainen vetele, ei EKP voi jatkaa toimintaansa tällä tavalla. Kun näitä voittoja katsotaan ja niin ja kun katsotaan täältä EKPn kertomuksen sivulta saattaa EKPllä on tällä hetkellä obligaatioita 180 miljard, miljoonalla sekundarimarkkinoilta. Meillä on yksinkertainen ehdotus. EKP on maksettava sama summa, minkä se antoi, kun se osti nämä obligaatiot auttaakseen näitä maita ja tukeakseen euroa. Ja sen on saatava 0,5 prosentin korko. Se on tällä hetkellä tällainen korko. Ei, on aivan mahdotonta, että EKP tekee näin suurta voittoa ostamalla e- etelämaiden obligaatiota. Haluaisin kiinnittää esittelijän huomion tähän, koska tämä on erittäin merkittävä asia meille. EKP sanoi, että ensi vuonna äh, saatte ensi vuoden voitot. Ei tämäkään onnistu, koska Kreikka maksaa 10 miljardia obligaatiosta ja joutuu siis lainaamaan se joutuu ostamaan IMFltä varoja. Eikä se tee mitään voittoa tällä hetkellä. Tämä pätee myös muihin maihin. Tämä on järjestelmä, jota on käsiteltävä hyvin yksityiskohtaisesti. Meillä pitää olla mahdollisuus jossakin tuossa kokouksessa käsitellä tämä kunnolla ja katsoa, kuinka voidaan toimia niin, että EKP voisi pelata toista peliä, koska näin saataisiin vähän lisää happea, happea jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden pitää ostaa obligaatiot, jotka EKP on niiltä ostanut al- alennuksella, ei nimellisellä arvolla vaan samalla arvolla, jolla EKPkin ne osti. Ramon Tre- Seuraavaksi Ramon Tremosa Aldesta. You... I don't see our colleague. Ai kollega ole paikalla. Eikö Alde? Seuraavaksi Gwen. Marisa. Marisa. No ihan nopeasti ja lyhyesti. Minä haluaisin nimittäin vain esittää pahoitteluni myös sihteeristölle. Nimittäin en, en pystynyt osallistumaan itse keskusteluun. Eli pahoitteluni sihteeristölle. Mutta mitä tulee yleisempiin kommenteihin, minä jo totesinkin sen, mikä halusin sanoa. Paolo varma kuuli sen. En ole varjoesittelijä Guessa. Muut ovat tuoneet paljon esille asioita, mutta ne ovat myös meille hyvin tärkeitä. Ehkä siinä ei ole kovinkaan yhtäläisiä näkemyksiä, koska me nyt ole rahapolitiikasta ihan samaa mieltä sieltä se, mitä EKP sitä harjoittaa, mutta kuten juuri totesinkin, meidän täytyy paremmin arvioida rahapolitiikkaa kokonaisuudessaan, mitä vaikutuksia sillä on, mitä hyötyä siitä on, mutta mitä haittaakin rahapolitiikka on aiheuttanut. Mitä tulee parlamentin osaan, niin kyllä mekin voimme suosituksia tehdä ja tuoda julki tiettyjä asioita. Ennen kaikkea meidän täytyy politiikkaa muotoiltaessa tuoda äänemme kuuluville, muuten tämä ei ole tehokasta ennen kaikkea, niin ei, ei, eikä tässä pelkästään voi pitää kiinni kriisitilanteesta muuten. Meillä on vain säästötoimia, joka tappaa investoinnit ja kasvun. Vielä yksi kysymys lopuksi. Se, mistä Pablokin puhui, nimittäin jos meillä on liikaa elvyttävää rahapolitiikkaa, niin ei se ratkaise yhtään mitään. Eikä todellakaan, kun ajatellaan reaalitaloutta kun ei ole kerran likviditeettiä ja eikä ole edellytyksiä olemassa. Ja sitten sanotaan, että tässä tarvitaan rahaa reaalitalouteen, niin emme oikeastaan mitä saa aikaan, koska rahaa kyllä pankeilla on, mutta tekevät kuten aikaisemminkin, ne liikkeinottelevat. Toistan vielä, että ei riitä pelkästään, että joku tiukka analyysi asiasta. Kiitos vihreistä. Ernest Murtasun. Gracias. Eh, agradezco al, al ponente el trabajo, la exposición. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä kolme ajatusta ja sitten muutama lyhyt kommentti. Ensinnäkin minun mielestäni olisi tuotava esille, että viime vuosina EKP e on toiminut huonosti ja myöhään. En usko, että kaikki on, kiinni neuvostosta, mutta kyllä tarvitaan vähän kriittisempi näkemys, kun ajatellaan, kuinka myöhään toiminnon ryhdytty. On myös tuotava selväksi asia, joka täällä ei näy EKP ei pidä kiinni mandaattistaan hintojen osalta. Tämä vaikuttaa itsestään selvältä, mutta minun mielestäni se pitäisi tehtävä tässä selväksi. Kolmas asia minusta on tärkeää, että mietinnössä käsitellään eh, skenaarion muutta, muuttumista, josta puhe, pääjohtajakin itsekin puhui Jackson Houseissa, niin että raha on politiikkaan yhdistetään aggregoitu kysäntä. Kyllä tässä jollakin tavalla tämä keskustelu olisi huomioitava Tänään Anna Marisa Matikeskin totesi, että tämä on tärkeä asia. Sitten muutama asia, jota on vahvistettava. Nämä TLTRO-operaatiot tarvitaan kunnon analyysi siitä, miksi ensimmäinen huutokauppa ei sujunut niin kuin pitäi. Tämä on toki 2013 analyysi, mutta nythän puhutaan äh, EKPn äh, toimista yleisöä. Ja miksi myös TLTRO-rahoitus aloitettiin niin myöhään? Olemme huolissamme ABS-ostoista ja siitä, että riskit äh, siirretään julkisille tasoille samoin kuin tiettyjen implisiittisten riskien siirtäminen rahoituslaitokselle. Sitten meidän pitäisi keskittyä siihen, mitä ei ole tehty ja miksi EKP ei ole aloittanut tällaista kvantitatiivista rahoitusta niin kuin muut keskuspankit maailmalla ja mitä on tapahtunut julkisen velan markkinoilla. Tämä on keskeinen asia. Kaikki tiedämme, kuinka vaikea oli, keskuspankkien oli toimia, kun rahoitus oli niin kallista, kun kun OMT-ostot viipyivät niin kauan ja sitten tai kesti niin kauan ennen kuin EKP julistautui viime käden takajaksi. Tämä kesti todella kauan ja tuli hyvin kalliiksi muun muassa Espanjalle. Sitten on nopeasti vielä eteenpäin. Minun mielestäni meidän pitäisi tehdä äh, selväksi se, miten EKP on, on toiminut verrattuna Amerikan Fediin koskien setelin rahoitusta. Kohdat 15 ja 16 niissä ehdotetaan, että vedetään pois kannustukset. Minun mielestäni tämä ei ole oikea ratkaisu. Emme ole tilanteessa, jossa EKP voisi kannusteita vähentää. Kohta 15 ja 16 ovat kehotuksia vetää nämä pois. Minun mielestäni nämä pitä, kohdat pitäisi pohtia uudelleen, kirjoittaa uudelleen. Ja sitten kun analysoin näitä asioita pidemmälle, pitäisi käsitellään juridisia rajoituksia koskien EKPtä. Aikaisemmin sanoin, että ei tietenkään kaikki johdu EKP-neuvostosta. Eh, e on totta, että siihen liittyy juridisia rajoituksia ja meidän on annettava tästä jonkinlainen lausunto. On paljon poikkeuksellisia toimia, jotka ovat yhteisölainsäädännön ulkopuolella. Ja mielestäni mietinnössä tämä olisi mainittava ryhmäni huolestuttaa demokratisointia ja valvontakysymykset EKPn osalta Nämä ovat aivan riittämättömällä tasolla. Olemme iloisia siitä, että EKPn neuvosto on päättänyt julkaista pöytäkirjansa, mutta muuten myötä pitäisi myöskin vastata äh, näihin mietintöihin. Parlamenttikin tekee sitten riippumattomuus. On toimii kahteen suuntaan. Olemme järkyttyneitä siitä, että EKP jatkuvasti lausunnoissaan ja toiminnassaan viittaa rakenneuudistuksiin. Työmarkkinoiden uudistukset eivät kuulu EKPlle, joten ei tämä ole mikään turha juttu. Tässä on puhuttu myös keskuspankin rahoituksesta. Ja olisi, voitaisiin myös puhua hyvin kuuluisesta kirjasta, jonka Trise lähetti Zapateron hallitukselle. Nämä kaikki, asiat kaikki varmasti tuntevat. Ja tässä mietinnössä olisi nämäkin asiat tehtävä selväksi. Viimeinen vielä valvonnasta ryhmän, ryhmämme mielestä on pienempi paha, että EKP hoitaa tämän asian ottanut huomioon myös eturistiriidat. Meidän mielestämme pitäisi edetä kohti todella riippumatonta viranomaista. Tämä edellyttää perussopimusten muutoksia, mutta edellyt, vaadimme sitä silti. Kiitos. Sitten täällä pyydettiin puheenvuoro vielä. Niin, puheenjohtaja. Strasburgissa ei ollut aikaa keskustella kollegojen kanssa. Olisin mieluummin pystynyt siihen paneutumaan, mutta olen sitä mieltä, että minun velvollisuuteni on jotain alustavaa kuitenkin todeta myös tästä mietinnöstä ja tästä keskustelusta, jota tässä nyt on käyty. Arvostan kovasti sitä, mitä esittelijä totesi, että kun voi ajatella, mikä tilanne on ja miten se on muuttunut. Jotkut sosiaaliset parametrit varsinkin, jos ajatellaan työttömyyden kasvua jossakin maissa, niin se on nyt aivan asemassa. Eli kaikkien meidän täytyy mitä suurimmassa määrin olla huolestunut siitä, sosiaaliset tekijät, siis työttömyys, varsinkin nuorisotyöttömyys ja kasvu joissakin maissa, jossa on köyhyyttä paljon. 25 prosenttia perheistä ovat alle köyhyysrajan. Eli olen samaa mieltä myös siitä, että rahapolitiikka ei yksinään riitä korjaamaan tilannetta. Meidän täytyy jotenkin pystyä miettimään Eurooppaa uudelleen, ainakin jossakin maissa, että päästään liikkeelle. Mutta jos rahapolitiikka ei sinällään riitä, niin täytyy etsiä muualta tukea. Minä olen samaa mieltä, että muullakin politiikalla – voidaan saada muitakin aikaa kuin rakenneuudistuksia joissakin maissa. Ei siis pelkästään finanssipolitiikkaa harjoitettaisi. Mutta jos finanssipolitiikkaa vain harjoitetaan, ja siinä puututaan maitteen itsemääräämisoikeuteenkin, kun ne joutuvat näitä budjettisopimuksia noudattamaan. Ja eikä ole oikeastaan varaa käyttää julkisen varoja, kun on alijäämää. Eli saataisiin uudelleen liikkeelle myös kysyntää niin että voitaisiin luoda työpaikkoja, koska monet haluaisivat saada uutta investointia aikaan. Ja tärkeää tässä keskustelussa on Junckerinkin kanssa ollut, että saataisiin jonkinlainen uusi suunnitelma suuriksi investoinneiksi Euroopassa noin 150 miljardia tuleviksi vuosiksi, mutta Juncker hiljattain Strasbourgissa totesi, että uusia investointeja pitäisi hakea ilman velkaa. Ja minä kysyn, miten? Totta kai se käy käytä yksityisten puoleen myös, että investointia saataisiin. Mutta me uskomme tässä tarvitaan sitä, että edistetään suurta investointisuunnitelmaa, että kysyntä käynnistyisi uudelleen ja saataisiin uusia työpaikkoja. Todennäköisesti meidän täytyy miettiä sitäkin, että EKP, joka hiljattain on sitoutunutkin myös merkittävässä määrin siihen, että se on myös erilaisia velkakirjoja haltuun ottanut, että se voitaisiin myös jotain saada myös EKPltä investointeihin, niin että voitaisiin suuria julkisia investointeja ja yksityisiäkin ruveta rahoittamaan sitä kautta. Minä olen sitä mieltä, että tässä täytyy kääntyä EKPn puoleen myös siinä, että saadaan innovatiivista politiikkaa kysynnän käynnistämiseksi investointien kautta. Me voida odotella, että kysyntä syntyy rakenteellisten uudistusten kautta yksittäisissä maissa. Minäkin olen samaa mieltä kollegani kanssa, joka tässä ennen puhui, että kohta 16 mietintöluonnoksessa ei ihan minua vakuuta. Ei rahapolitiikka tietenkään riitä, eikä määrä sinällään riitä, mutta ehkä, ehkä jos ajatellaan, että 4 prosentin kasvu ehkä voitaisiin saada aikaan, kuten Yhdysvalloissa, sillä että rahaa on pantu liikkeelle ja nyt siitä on luovuttu. Ja minun huolestuttaa tämä kohta on poistettu tästä. Muutenkin olen samaa mieltä täällä puhuneiden kanssa paljolti. Jos ajatellaan Saksan keskuspankkia, on 30 vuotta Ah, pannut velkakirjan liikkeelle ja saanut hyvää tuottoa. Mutta jos ajatellaan tulevia vuosia, niin ei pelkästään voi ajatella, että kasvuhinnoissa olisi niin vaatimatonta, että inflaatio olisi niin vaatimatonta ja kasvukin näin vaatimatonta. Mutta jos ajatellaan hyvin pitkällä aikavälillä, 30 vuotta tai 32 vuotta näin on ollut, jos ajatellaan nykytilannetta, niin meidän täytyy kaikki olla hyvin huolestuneita, että ettei käynnistetä sellaisia kasvumekanismeja, jotka, välttämättä jotka eivät ole kauhean perinteisiäkään, joista olen nyt kuullut täällä viime kuukausina, aikoin, kuukausina myös Brysselissä. Minä uskon, että meidän täytyy ennen kaikkea ottaa esille tämä ongelma, jota monet taloustieteilijät Euroopassa käsittelevät jo, nimittäin jos ajatellaan EKPtä, jonka reviirillä on nimenomaan hintojen vakauttaminen ja rahapolitiikkaa, eikä olisi pelkästään kyse korkojen vakaudesta, jos ajatellaan suhdetta Yhdysvaltoihin, koska markkinat ovat vastakkain, niin me olemme kärsineet tästä ja kärsimme edelleen ihan varmasti. Ja se vähentää mahdollisuuksia kilpailla Euroopan unionissa ja saada aikaan kasvua täällä. Lopuksi Tämä koskee vain 18 maata, mutta jos ajatellaan euroaluetta, niin kun ajatellaan vaihtokursseja, eikä sitä voida käyttää näiden kesken, mutta monet analyytikot ottavat esille senkin ongelman, että ehkä tässä, kun meillä on vain yksi vaihtokurssi olemassa, yksi yhtenäinen arvo eurolle, 25-26 ehkä myöhemmin, mutta ehkä päästään korkealle tasolle joissakin maissa, jotka ovat kilpailukykyisiä, ja sitten alhaisemmalle tasolle joissakin maissa, jotka ovat vähemmän kilpailukykyisiä. Ja tällainen ero, kun ei pystytä lähentymään, kun eikä meillä ole sellaisia lähentymiskriteereitä, kuten meillä on EMUssa, sitten 92 alkaen ollut, niin jotenkin se täytyy ratkaista. Muutoin käy niin, että ainoa lähentymismekanismi, joka meillä on, on ikään kuin, että tehdään siis devalvaatio sisäisesti tai se johtaa köyhyyteen joissakin maissa ja rikkauteen muissa maissa. Se on keskeinen teema siinä, kun me vielä pyrimme määrittelemään GKPn tehtäviä ja miten saada aikaan taloutta yhdessä, kun se ei nyt näytä toimivan yhteisin voimin. Eli tässä tarvitaan lähentymistä, ettei tapahdu köyhymistä joissakin maissa, jollakin alueella, ja suuressa osa väestöä Euroopassa. Minä haluaisin tästä puhua esittelijän kanssa ja myös ryhmässämme vielä, jotta voidaan laatia meidän lausuntomme. Grazie Renato Soru. Kiitoksia Renato Soru. Ja sitten esittelijä, olkaa hyvä. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille kollegoille näistä panoksista. Haluaisin aloittaa demarikollegastani, herra Sorusta. Ensinnäkin kukaan ei ole täällä sanonut, että tarvitaan ainoastaan uudistuksia äh, tämän rahapolitiikan lisäksi, että voitaisiin kannustaa kasvua ja työpaikkojen luomista on aivan totta, niin kuin sanoitte, että tarvitaan investointisuunnitelmia. On myös totta, että ne maat, jotka ovat parhaassa tilanteessa, että siellä käytettäisiin elvyttävämpää politiikkaa, mutta EKPn useissa lausunnoissa ei ole näin väitettykään, eikä se ole asia, jota tämä esittelijä vastustaisi, joten aivan kuten Marissa Matias sanoi, on tärkeää, että meillä on tällainen poliisimiksi, eikä se merkitä, merkitse ainoastaan rahapolitiikkaa ja rakenneuudistuksia, vaan paljon laajempaa toimia toim- laajempia toimia tarvitaan, niin kuin täällä minä ja muutkin ovat maininneet. Sitten näistä huolista, näistä 15 ja 16, joiden mukaan voitaisiin ymmärtää, että että pyydettäisiin kannustimien pois vetämistä. Uskon, että ette ole tätä aivan oikein tulkinneet. Eihän näin voikaan tehdä, mutta ei voida myöskään tehdä työtä sellaisessa skenaariossa, jossa ajatellaan, että nämä kannusteet ja epätavanomaiset toimet ovat ajassa päättymättömiä, vaan kyllä meidän on oltava tietoisia siitä, että tämän tyyppiset toimet ovat ajassa rajattuja. Muussa tapauksessa vaikutukset voivat olla aivan toisenlaiset kuin mihin pyritään. Haluaisin nyt lukea, mitä täällä sanotaan. Mehän pyydämme, että EKP löytäisi asianmukaisen tasapainon sen riskin välillä, että liian aikaisemmin luovutaan tällaisesta elvyttävästä rahapolitiikasta ja niiden riskien välillä, jotka taas johtuisivat siitä, että lykättäisiin tätä tointa. Joten kyllä me varoitamme sekä siitä, että liian aikaisin luovutaan näistä toimista, kuten kuin myös siitä, että liian pitkään ajassa jatkattaisiin toimien käyttämistä. Tällä voisi olla aivan päinvastaiset vaikutukset kuin mihin pyritään. Sitten kollega ECRstä. Marias on yhtä mieltä sitä, että ainoastaan myönteisten makrotalouslukujen avulla ei voida toimia, vaan tietenkin on tärkeää, että luodaan työpaikkoja. Kaikki olemme yhtä mieltä tästä. Mietinnössä useassa kohdassa tämä toistetaan, mutta meidän on oltava tietoisia myös siitä, että työpaikkoja osittain voi tulla vain rahapolitiikankin avulla. Minusta niin no, se on kuitenkin aika vähäistä, jos käsittelemme irrallaan tätä rahapolitiikkaa. Kollega Marissa Matiakselle olen yhtä mieltä hänen kanssaan, niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, siitä kuinka tärkeä miksi on ja kuinka tärkeitä ovat kaikki ne seikat, jotka voivat e- edesauttaa kasvua. Ja tässä mietinnössäkin on tärkeää korostaa tätä asiaa vihreiden kollegalle. Hän sanoi, että EKP on toiminut liian myöhään ja huonosti. Kysymys ei ole siitä, onko EKP toiminut myöhään ja huonosti. Ehkä syy ei ollut EKP. EKP on toiminut myöhään ja huonosti, koska muut toimijat, joiden piti toimia, ei myöskään, eivät myöskään toimineet, vaan toimivat huonosti ja liian myöhään. EKP on, EKPstä sanoitte, että se ei pidä kiinni mandaatistaan. On totta, että olemme kaukana tavoitteista, jotka ovat mainittu perussopimuksissa, jotka koskevat inflaatiota. Sitten edustaja Urta Sun, eli vastaisinkin koskien näitä huolia kohdissa 15 ja 16, jos joitakin epäilyjä tässä vielä on, niin toivon, että ne voidaan selvittää. Luulenpa, että olen nyt tärkeimpiin asioihin tässä vastannut ja halusin vain todeta, että, että oikein mielelläni kuuntelen teitä edelleen niin virallisesti ja epävirallisesti, jotta saataisiin aikaan mietintö, josta voidaan olla mahdollisimman pitkälti yhtä mieltä tässä talossa. Se on varmastikin yksi tavoitteistamme. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Uh... Kiitos. Näin voimme päättää tämän päivän kokouksemme. Määräaikatarkistuksen jättämiselle on 11. marraskuuta. Tarkistuksia käydään läpi 8. joulukuuta ja samana päivänä tämän äänestyksen valiokunnassa. Kiitos. Päätämme kokouksen tapaamisiin huomisaamuna. Äänestyksellä aloitamme, muuten olkaapa läsnä ajoissa. Kiitos.